Uh, so, good morning, everybody. I think uh, we should make a start. Uh, I think we ha- now have a, um, a good call. Meillä on täällä nyt hyvä uh, jäsenmäärä paikalla ja myöskin riittävästi varjoesittelijöitä tätä ensimmäistä asiaa uh, varten ja haluan nyt toivottaa teidät tervetulleeksi ensimmäiseen kaksipäiväiseen kokouspäiväämme. Meidän esityslistamme on nyt hyväksytty, kun siihen ei ole kommentteja. Ja haluan myös toivottaa tervetulleeksi yleisömme, joka seuraa meitä internetistä, koska meidän kokouksemme lähetetään netissä. Ja sitten meillä on myös uusi valiokunnan Lehtinen, joka on juuri julkaistu ja jos haluatte kopion siitä, niin äh, voimme lähettää sen teille sähköpostilla. Lähetämme sen teille sähköpostilla sitten jo ennen jokaista kokousta. Nyt meillä on esitys äh, pöytäkirjan hyväksyminen viimeisestä kokouksesta 6. helmikuuta ja äh, pöytäkirjan hyväksytty kokouksen loppuun mennessä, jos kukaan jäsen niistä ei vastusta pöytäkirjaa ja nyt menemme ensimmäiseen kohtaan ähm, esityslistallamme. Meillä on varsin monimutkainen ja laaja esityslista, joka kattaa valiokunnan koko työn äh, aivan hyödykkeiden sisämarkkinoista moniin tärkeisiin teknisiin kysymyksiin. Ja haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että komission jäsen Shemeta tulee tänne paikalle kello 11.30 kertoakseen meille tulevaisuuden suunnitelmista, mitä tulee verotukseen ja tulliliittoon, mutta sitä ennen meillä on kuitenkin myöskin tutkimuksen esittely uudistetusta tullikoodeksista, joten on tärkeää, että olemme siinäkin paikalla. Nyt menemme ensimmäiseen kohtaan esityslistalle, joka on minun, valio, minun mietintöni valiokunnalle huviveneistä ja vesiskoottereista. Meillä oli tästä mielipiteen vaihto liittyen komission vaikutusten arvioinnin esittelyyn, jos muistatte. Ja minä tapasin varjoesittelijät ja me menimme myöskin ähm, työmatkalle. Tapasimme Düsseldorfissa teollisuuden edustajia ja veneilijöitä ja näimme useita veneitä. Ja nyt olen valmis menemään suoraan tähän mietintöön. Enkä nyt aio mennä esityksen yksityiskohtiin, koska ne esiteltiin jo vähän aikaisemmin, mutta haluaisin teille vain lyhyesti esitellä tämän ja olen avoin esittelemään kuuntelemaan kommentteja valiokunnalta ja myöskin komissiolta. Ja täällä on tietenkin myöskin jäseniä paikalla, jotka olivat mukana tällä Düsseldorfin matkalla. Pääkysymys tässä ehdotuksessa on se, että tämä ehdotus päivitetään monissa yksityiskohdissa. On varmaan ihan hyvä sanoa, että tämänhetkinen ehdotus on toiminut sillä tavoin, että se on luonut sisämarkkinat, mutta koska tämä on todella globaalia liiketoimintaa ja siihen eh, kuuluu hyvin laaja eh, globaali teollisuus, varsin pieni tosin verrattuna esimerkiksi autoteollisuuteen, niin on mielestäni tärkeää, että me pohdimme sitä, mitä eh, maailmanlaajuisesti tehdään. Ja tämän komissiokin meille esitteli. Ja nyt kun näin, kun me kuinka paljon ähm, veneitä on ähm, kaupan ja näimme useita veneiden tuottajia, joilla on maailmanlaajuista kauppaa, niin on erittäin tärkeää, että olemme linjassa maailmanlaajuisten äh, säädösten kanssa, erityisesti mitä tulee pakokaasupäästöihin ja meluhaittoihin. Ja erityisesti mitä tulee päästöihin, niin minun kantani on se, että tuen komissiota siinä, että ollaan linjassa maailmanlaajuisten standardien kanssa, eli sitä tässä ehdotan, meidän tulisi hyväksyä nämä standardit. Toisaalta mielestäni on tärkeää, että huomataan, että työtä on vielä tehtävänä, jotta saadaan aikaan uuden sukupolven vesiliikennemoottoreita. Ja kun keskustelimme moottorien valmistajien kanssa, niin tämä työ on todella käynnissä he kyllä ymmärtävät, että täytyy mennä tuohon suuntaan. Mutta olisi tärkeää, että tässä ehdotuksessa huomioidaan se, että seuraava vaihe on tulossa, että olemme nyt siis siirtymävaiheessa. Ja näin komissiokin on tehnyt esimerkiksi moottoripyörien suhteen, josta puhumme vähän myöhemmin. Tämä on siis ehdotukseni. Ja lisäksi pitäisi tarkastella direktiivin joitakin muita aspekteja, jotta voidaan varmistaa se, että se toimii myös tulevaisuudessa. Se esimerkiksi ennustaa joitakin tulevaisuuden kehityssuuntauksia, kuten siis hybridimoottoreita, ja että myöskin biopolttoaineiden käytön mahdollisuus on otettava huomioon. Sitten melupäästöistä olen sitä mieltä, että melu päästöjen kohdalla on päästy hyvään tasoon verrattuna siihen, mitä ylipäätänsä voidaan saavuttaa lainsäädännön kautta. Täytyy huomioida, että tässä ei ole kyse pelkästään melu moottorimelusta, vaan myöskin runkomelusta, jota on hyvin vaikea käsitellä ja hyvin vaikea määritellä myös mittauksin. Ainoa asia, joka on kehittynyt sen jälkeen, kun olen ensimmäistä kertaa keskustellut tästä varjoesittelyn kanssa, on se, että olen ryhtynyt pohtimaan ajatusta, että määritel, katsottaisiin uudelleen laiva määritelmiä. Jos katsotaan niitä tässä, niin määritelmät tai luokat riittävät hyvin paljon laivojen ja veneiden käyttötarkoitukseen, käytetäänkö niitä merellä tai muualla. Mutta minä itse olen insinööri ja minusta tuntuu, että pääkysymys liittyy ennemminkin tollisiin kysymykseen, tuulen voimakkuuteen ja aaltojen korkeuteen. Ne ovat niitä asioita, joiden pohjalta laivoja ja veneitä suunnitellaan riippumatta siitä sitten, millaisissa olosuhteissa tuota venettä käytetään. Ja siksipä e, ehdotan, että ottaisin vähän tarkempia määritelmiä käyttöön joten meillä on muutamia ajatuksia tästä, jota voitte harkita. Ne eivät ole välttämättömiä sen suhteen, että direktiivi toimisi, mutta toisaalta hyvin harvoin tehdään tällaisia Ähm, direktiivin uudelleenlaadintoja ja siksi ähm, lainsäätäjänä meillä on oikeus haastaa komissio ja kysyä, että eikö tämä olisi hyvä ajatus ottaa käyttöön tässä vaiheessa. Tein muutamia yksityiskohtaisia äh, kommentteja, koska me olemme käyneet läpi tämän yksityiskohtaisesti. Me olemme saaneet e, erilaisten veneilijöiden kommentteja, valmistajien kommentteja ja myöskin äh, viranomaisten kommentteja, jotka valvovat äh, veneitä ja jotka yrittävät parantaa veneiden seurattavuutta, koska <laughs> veneethän ovat tietenkin liikkuva hyödyke, jotka siirtyvät maasta toiseen. Muistan, kun menimme Gebhardin vaalipiiriin, jossa kuulimme siitä, että veneitä vietiin Sveitsistä Saksaan hyvin helposti sillä kautta, että mm, Öö, vene ajetaan järven toiselle rannalle ja sitten ollaankin yhtäkkiä eri maassa. Joten tällaiset öö, kysymykset ovat öö, laivaliikenteessä erittäin tärkeitä. Myöskin kysymykset liittyvät maahantuotuihin veneisiin, kysymykset liittyvät määritelmiin ja lisäksi täytyy tarkastella veneitä, joissa voidaan asua, jossa on kysymyksiä liittyen polttoainetankin eh, eristykseen, sähköjärjestelmiin ja muihin, jotka ovat tärkeitä meriturvallisuuden kannalta. Joten tällaisia tarkistuksia olen tehnyt, mutta nyt kokonaisuudessaan voin, eh, olen iloinen voidessani esitellä tämän mietinnön valiokunnalle, että voimme keskustella siitä. Olen iloinen, että täällä on useita varjoesittelijöitä paikalla, ja joten ehdotan nyt, että käymme keskustelua näistä minun ehdotuksistani ja sitten aion pyytää herra Philippe de Jurao joka on yksikön päällikkö, äh, antamaan komission mielipiteen näistä ehdotuksista, niin sitten voimme mennä tarkistuksen jätön seuraavaan vaiheeseen. Joten käydäänpä nyt äh, keskustelukierros. Tiedän, että herra Schwab on täällä, edustaja Gebhardt puhuu edustaja Repon puolesta, Manderson täällä, ja muut saattavat tulla myöhemmin. No niin, edustaja Gebhardt on ensimmäinen. Äh, ähm, äh, äh, Kiitoksia Malcolm. Kiitoksia. Minä edustan ryhmäni varjoesittelijää Mitro Repoa, joka valitettavasti vain tänä aamuna, vasta tänä aamuna tulee paikalle Suomesta, eikä ole vielä päässyt tänne, mutta hän on lähettänyt minulle muistiinpanot, joita tiedän mistä on kyse. Ja minun täytyy sanoa, että tämä laivamatka yli Bodenseen oli hyvin mielenkiintoinen ja olen iloinen siitä, että luotitte minuun ja sain kaasupoljin pohjassa ajaa teidät Bodenseen yli. Sehän oli hauska kokemus ja ihan turvallisesti pääsimme toiselle rannalle. Miito Repo on tyytyväinen tähän mietintöluonnokseen, jonka olette esitellyt. Ja hänen mielestään erityisen mielenkiintoista se, että korostatte erityisesti turvallisuusnäkökohtia. Se on hänen mielestään erityisen tärkeää. Myöskin ehdotukset liittyen pakokaasupäästöihin ja melupäästöihin mietintöluonnoksessa ovat toteutettavia ja hän pitää myönteisenä myöskin biopolttoaineen mukaan oton, koska tällä tavoin otetaan huomioon suuret innovaatiotarpeet veneilyalalla. Horisontaalisten akkreditointisääntöjen parantaminen, CE-merkinnän parantaminen ja tuo sitten valvonta ovat myöskin tärkeitä kysymyksiä ja joihin hän on tyytyväinen. Ja koska 97 prosenttia huviveneiden tuottajista on pk-yrityksiä, mielestään on myös erittäin tärkeää, että huomioitte pk-yritykset, koska tämä on todella heidän alaansa. Mitro Repo on myös vakuuttunut siitä, että tämä mietintö tulee parantamaan tuoteturvallisuutta ja vahvistamaan kuluttajien asemaa. Ehkä voin vielä lisätä tähän omasta näkökulmastani, erityisesti mitä tulee melupäästöihin, olet oikeassa siinä, että moottori melu ei ole ainoa melupäästö, joka syntyy huviveneistä. Täytyy kuitenkin tehdä kaikkeensa, jotta moottorivene moottorimelua vähennetään, vaikka tiedämmekin, että huviveneilijät mielellään haluavatkin tätä ääntä, koska se jotenkin kuuluu asiaan, mutta kyllä tässä pitäisi vähän muuttaa ihmisten näkemystä asiasta. Ja se, mitä sanoitte suunnittelusta, on tärkeää, koska suuri ähm, osa melusta tulee siitä, että äh, vene iskee veteen ja ähm, veneen suunnittelu voi myös vaikuttaa ähm, melupäästöjen vähentämiseen, jos se tehdään oikein, joten on kyllä hyvä, jos tarkastelemme tätä asiaa vielä tarkkaan. Tässä kaikki, kiitoksia. Andrew Schwab. Andrew Schwab. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä kiittää teitä esittelijänä tästä tärkeästä mietinnöstä ja yhteistyö muiden valiokuntien muiden esittelyiden kanssa on ollut erittäin hyvää ja siksi mietintö onkin erittäin tasapainoinen. Minun mielestäni tämä raja-arvojen ylläpitäminen pakokaasupäästöistä on tärkeää teollisuudelle ja näin komissionkin ehdotuksessa on. Ja loppujen lopuksi meillä on käytetty sitten tiukimpia maailmanlaajuisia raja-arvoja. Ja jos nyt otamme tämän askeleen huviveneiden kohdalla, niin sitten on tärkeää, että tuo askel on hyvin kunnianhimoinen, että asetamme kunnianhimoisia raja-arvoja. Tärkeää on myös, että saadaan aikaan maailmanlaajuiset raja-arvot, koska useat veneiden tuottajat eivät ole Euroopassa, vaan Atlantin toisella puolella. Toiseksi, ja tästä edustaja Gebhardkin puhui, on se, että melun raja-arvot ovat merkittävässä asemassa, mutta kuitenkin se, että tästä säädetään jäsenvaltioiden tasolla ja käytetään subsidiariteettiperiaatetta, on mielestämme hyvä asia, koska on kuitenkin alueellisiakin eroja kun huviveneitä käytetään pienillä järveillä, niin tilanne on aivan toinen kuin jos esimerkiksi huviveneitä käytetään maassa, jossa on paljon saaria ja venettä käytetään avomerellä. Tässä pitäisi olla mahdollisuus erittelyyn, koska muuten kustannukset voivat nousta hyvin korkeiksi. Sitten tämä erityisesti Saksan ongelma, nimittäin direktiivin täytäntöönpano, kun yksityisesti tuodaan maahan huviveneitä. Meidän on pidettävä tätä asiaa silmällä, koska Saksan lainsäädännön mukaan yksityinen maahantuonti ei ole tämän direktiivin alaista. Lisäksi meidän tulisi käsitellä näitä veneluokkia ja tällä tavoin saamme aikaan myöskin direktiivin paremman täytäntöönpanon. Se on mielestäni hyvin myönteistä. Olisin kiinnostunut kuulemaan teiltä, hyvä esittelijä, miten aiotte näitä veneluokkia muuttaa. Tehän ehdit että jos oikein ymmärsin viime varjoesittelijän kokouksessa, että tehtäisiin uusi rajoitettu vaikutusten arviointi tästä asiasta. Haluaisin tietää, missä vaiheessa olemme tässä ja voimmeko saada tämän vaikutusten arvioinnin vielä ajoissa ennen äänestystä. Noin muuten olen kyllä erittäin tyytyväinen. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Tom Kiitoksia hyvin paljon. Thank you, Chair. I can be... Manders. Uh, I think... Mun puhun lyhyesti. Uskon, että olette tehneet erittäin hyvää työtä, mutta mehän olemme tottuneet tähän, joten kiitoksia, kiitoksia tästä luonnoksesta. Uskon, että on hyvä, että pyrimme, kuinka sanoisin, rajoittamaan päästöjä samoille linjoille Yhdysvaltojen kanssa, koska kuten Andreaskin tässä totesi, tässä tehdään globaalilla tasolla töitä näiden vesikulkuneuvojen kanssa. Näin me voimme lisätä tähän globaalin tason tähän Tässä oli jonkin verran kategorioista tietoa. Te jo vastasittekin näihin kysymyksiin, joita meillä oli. On myöskin hyvä, että PK-yritykset on otettu huomioon ja myöskin niiden tilanne, sillä suurin osa vesikulkuneuvoistahan on pk-yrityksien tuottamia. Olen myöskin tyytyväinen siitä, että äänirajat, erityisesti tällaisille vesiskoottereille, on nyt laskettu, sillä tämä on suuri ongelma, joka on huvivenealueella aiheutunut. Minulla oli kysymys, onko tarpeen tehdä pakolliseksi se, että vesikulkuneutioissa on WC järjestelmät otetaan mukaan. Tämä ehkä voitaisiin ottaa mukaan tai sitten se voidaan jättää markkinoiden päätettäväksi näiden vesisäiliöiden eristäminen niissä vesikulkuneuvoissa, joissa on WC-tilat, sillä muutoinhan tästä voi aiheutua haittaa näille mukaville vesialueille, joita Euroopassa on. Sitten ne tulee CE-merkintöihin. Minun kysymykseni on se, olisiko tarpeellista, että meillä olisi parempia, tarkempia kontrolleja, mitä tulee CE-merkintöihin. Tämähän on hyvä, että niitä on olemassa, mutta niitä pitäisi myöskin sitten valvoa. Ja sitten mitä tulee turvallisempaan, puhtaampaan ympäristöön, ehkä te voisitte puheenjohtajana tässä valiokunnassa lähettää kirjeen Tans valiokunnan puheenjohtajalle, sillä kuten jo mainitsitte, on helppoa mennä maasta toiseen veneillä. Ja eräs, joissakin maissa on pakollista äm, se, että on vene lupa ja toisissa taas ei. Joten uskoisin, että tässä olisi tarpeen luoda turvallinen ympäristö niin, että me ainakin laatisimme perusperiaatteet tällaiselle veneluvalle. Kiitoksia. Well, thank you very much. Well, I think we should certainly talk to our... Kiitoksia hyvin paljon. Todellakin meidän pitäisi ottaa liikennevaliokuntaan yhteyttä tässä asiassa. He voisivat tehdä oman lausunnonsa, joka käsittelee näitä huviveneitä. Tämä on varmastikin tarpeen. Voimme keskustella tästä asiasta. Hadu Ryyri, olkaa hyvä. nicht mit Olisin kyllä yllättynyt, jos herra Manders ei olisi tehnyt tällaista ehdotusta. Se on ihan tyypillistä, mutta Äh, ihan ok. Minäkin haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Meidän mielestämme tässä on aika vähän mm, äh, muutettavaa. Yksi asia, josta haluaisin vielä keskustella, edustaja Gebhardt siitä puhui myönteisenä, minä ö, äh, puhun siitä kielteisenä, nimittäin biopolttoaineet. Meillähän on uusia tutkimuksia, joiden mukaan tällaisten biopolttoaineiden tuotanto ö, kuluttaa enemmän energiaa kuin mitä se sitten tuottaa. Ja me kaikki tiedämme, millaisia ongelmia meillä on elintarvikehuollon kanssa ja tämän eh, elintarviketuotannon ja biopolttoaineiden tuotannon kilpailun suhteen. Siksi olisi hyvä, jos tämä jätetään eh, ulkopuolelle. Olen hyvä, että eh, täällä on hybridimoottorit mukana. Se on järkevä kehityssuuntaus, joka meidän tulisi ottaa huomioon tässä direktiivissä, koska seuraava uudelleenlaadinta tulee varmasti vasta paljon myöhemmin. Hyvä on myös, että mm, keskitytään kansainvälisiin normeihin eikä luoda uusia eurooppalaisia normeja, koska tietenkin meidän täytyy huomioida se, että vientimahdollisuudet säilyvät. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Haluaako joku vielä kommentoida? Voin vastata sitten näihin kysymyksiin. Roa Gephard, halusitko vielä kommentoida? Äh, Minä haluaisin vain tähän äh, edustaja Ryylen kommenttiin äh, puhua. Minä en puhunut kasvipolttoaineista, vaan biopolttoaineista, eikä tämä ole aivan sama asia. Tämän vain halusin sanoa. Okay, well I'll come back on that. Hyvä, palataan tähän asiaan sitten hetken päästä. Haluaako kukaan vielä käyttää puheenvuoroa? Nyt voisin pyytää komission edustajan kommentoimaan erityisesti kommentoimaan näitä suunnittelustandardeja ja niiden uudistamista. Voisimme sitten katsoa joitakin yksityiskohtia minun mietinnöstäni. En mene yksityiskohtiin tarkemmin, mutta halusin sanoa, että tämä ei ole jotakin, mitä me olemme itse kehitelleet. Tämä on jotakin, mikä on ollut työn alla jo jonkin aikaa ja tämä on myöskin samoilla linjoilla harmonisoitujen eurooppalaisten standardien kanssa, isostandardien, joten tämä on jotakin, mitä veneiden valmistajat ovat jo käyttäneet. Se ei ole tässä mukana, mutta haluaisin kuulla nyt komission mielipiteet ja sitten myöskin liittyen toiseen ehdotukseen, jos tämä on tärkeää, me voisimme varmastikin pyytää komissiolta asiantuntijaa lausunnon. Me voisimme saada sen ennen kuin äänestämme näistä tarkistuksista, mutta kuulemme nyt ensin, mitä komissiolla on sanottavana. Thank you, Sherman. So thank you for your... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä mietinnöstä. Voimme jakaa suurimman osan tarkistuksista, joita on esitetty ja suositamme niiden hyväksymistä. Meillä on joitakin huolia. Yksi liittyy näihin suunnittelukategorioihin. Sillä tämähän on jotakin, mikä on työn alla vuodesta 2004 asti ollut. Ja tätä ehdotusta suunnitellessa mahdollisuus muuttaa näitä suunnittelukategorioita oli keskustelun alla. Tämä on melko monimutkainen tekninen kysymys ja me emme ole löytäneet vielä eri intressiryhmien välillä tässä kompromissia, eli siis eri jäsenmaiden ja eri sidosryhmien välillä yksimielisyyttä, erityisesti mitä tulee mahdollisiin vaikutuksiin pk-yritysten osalta. Teknisestä näkökulmasta muutoksia voidaan tehdä, mutta me uskomme, että vaikutusten arviointi olisi tarpeen mukaan ottaen ei vain mahdollisten taloudellisten ja muiden vaikutusten arviointi, mutta myöskin meidän pitäisi tehdä arviointi siitä, minkälaisia muutoksia teknisestä näkökulmasta pitäisi tehdä. Tämän lisäksi tarkistukset, tarkistukset 21-27. Me haluaisimme niiden suhteen säilyttää ne nimitykset, joita me olemme käyttäneet kunkin äh, kategorian kohdalla, sillä me uskomme, että tämä on tarpeellista tietoa, ainakin ensimmäinen saatavilla oleva tieto kaikille kuluttajille. Eli itse asiassa me uskomme, että tämä oli tarpeellista tietoa. Haluaisimme myöskin kiinnittää huomionne tarkistukseen 32. Tässä viitataan riskeihin. Komission ehdotuksessa pehmennetään nykyistä lainsäädäntöä, sillä siellä oli mainintoja siitä, että joissakin vesikulkuneuvoissa oli ympärikääntymisen riski. Nyt haluaisimme todeta, että tällaista riskiä ei ole. Siis tarkoitan tällä, että meidän pitäisi tehdä tällainen riskiarviointi, jotta voitaisiin osoittaa, että tällaista riskiä todellakaan ei ole olemassa. Ja Tämän jälkeen voimme säilyttää kelluvuuteen liittyvät vaatimukset samalla tasolla kuin ne ovat nykyään. Meillä oli myöskin eräitä muita kysymyksiä, jotka eivät ole niin tärkeitä. Voimme niistä kahdenvälisesti keskustella luonnostelun yhteydessä, mutta nämä olivat ne kaksi pääasiaa, jotka olivat meille tärkeimpiä. Kiitoksia. Olemme luonnollisesti valmiit tarjoamaan tietoa, mitä tulee vaikutusten arviointiin ja tarjoamaan kaikkea mahdollista tietoa, jota meillä on komissiossa tarjolla, jotta voisimme helpottaa työtänne. Kiitoksia. Uh, well, thank you very much, uh, for your Kiitoksia hyvin paljon tästä positiivisesta kannasta. Meillä ei ole hirveän paljon aikaa, mutta haluaisin ottaa yhden asian esiin, johon monet kollegat viittasivat tässä eh, siihen, että hyvin monet pk-yritykset tuottavat vesikulkuneuvoja. Millä tavalla siis tehän tässä annoitte ymmärtää, että eh, valmistuskategorioiden muutos olisi pk-yrityksille haitallista? Voisitteko hiukan selventää, miksi näin olisi, sillä tämä todellakin huolestuttaa minua, jos tämä on todellinen huoli, joka on olemassa. Uh, so, yes, so... Kyllä, me emme vielä tiedä. Vaikutusten arviointia ei ole vielä toteutettu. Emme tiedä tarkalleen, mitä vaikutuksia saattaisi koitua, mutta tosiasia on se, että uudessa luonnoksessa on tiukempia määrittelyjä liittyen nykyisiin toiminta malleihin ja verrattuna komission ehdotukseen esimerkiksi, jos katsomme tarkistusta 22, nykyiset vaatimukset sallivat sen, että markkinoilla on vesikulkuneuvoja, jotka ovat kahdeksan kategorian kulkuneuvoja. Nyt tarkistuksessa annetaan ymmärtää, että näiden kulkuneuvojen pitäisi kuitenkin kestää tuulenvoimaa tasolla 10. Eli tämä on tiukempi vaatimus tämän kategorian kulkuneuvoja koskien. Samoin voitaisiin sanoa tarkistuksen 23 kohdalla. Tarkituksessa vaaditaan, että kaikkien veneiden täytyy täyttää ainakin aallon korkeus 7 asettavat vaatimukset. Me emme siis tiedä, onko suurimmalla osalla pk-yrityksistä valmiudet vastata näihin vaatimuksiin. Tämän vuoksi me olemme sitä mieltä, että vaikutusten arviointi olisi tarpeen. Mutta kuten olen sanonut aikaisemminkin, yksi pääongelmista on se, että me emme ole onnistuneet saavuttamaan yksimielisyyttä teollisuuden ja jäsenmaiden edustajien välillä tämän kysymyksen suhteen. Good. Well, thank you very much. Um, before I conclude, then... Kiitoksia. Ennen kuin teen johto, yhtä, johtopäätöksen, haluaa kukaan kollega tai varjoesittelijä kommentoida komission puheenvuoroa. Herra Manders, ole hyvä. I just want to ask the commission what they think. Halusin vain kysyä komissiolta, mitä mieltä se on eurooppalaisesta veneilyluvasta. Well, I'm happy to ask Mr. Girard, but I'm... Nyt olen tyytyväinen, kun pääsen esittämään kysymyksen tähän, että ole tässä vastuuhenkilö, mutta te voitte varmastikin vastata tähän. We are supportive of the... Since long... Me olemme tukeneet tätä venelupa-ajatusta jo kauan aikaa, mutta te varmasti tunnette, minkälaisia ongelmia neuvostossa on tällaisen ehdotuksen suhteen. I think you need to do some work teidän pitää varmastikin liikennevaliokunnan kanssa tässä tehdä töitä tämän luvan suhteen. Me olemme tarkastelleet eh, yhtenäismarkkinoihin liittyviä kansalaisten huolia, ja tämä yhteinen venelupa olisi hyvin paljon näillä samoilla linjoilla. Se on jotakin, mitä me voisimme eh, tarkastella, kun ajatellaan eh, kuluttajien tilannetta yhtenäismarkkinoilla. Voisin yhteenvetona antaa tässä jotakin tietoja. Ymmärsin kollegojen puheenvuoroista, että mielenkiintoa tarkempaan venekategorioiden arviointiin, niiden hyvien huonojen puolien arviointiin on olemassa. Me voisimme kysyä sihteeristolta, olisiko mahdollista pyytää tällaista lausuntoa mahdollisimman nopeasti. Ja sitten voisimme keskustella siitä. Uskoisin, että jos tässä vastuuhenkilönä ja esittelijänä voisin hoitaa tämän asian, niin sitten pidän varjoesittelijä tietenkin ajan tasalla. Sitten muita asioita. Me tulee biopolttoaineisiin. Ymmärrän ne huolet, joihin Rova Röyle tässä viittasi, mutta uskon, että tässä on kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin komissio siirtyy eh, eteenpäin kategorisoimaan biopolttoaineita, sillä onhan selkeä, että monenlaisia erilaisia biopolttoaineita on olemassa, mutta käytännössä olemme sellaisessa tilanteessa, jossa monissa maissa on jo biopolttoaineita markkinoilla. Meidän täytyy ennakoida nyt tätä tilannetta, biopolttoaineita – biodieseliä ja muita biovalmisteita on, valmistuotteita on olemassa. Ja meidän täytyy varmistaa, että nämä kaikki on katettu, sillä ne ovat sellaisia tuotteita, joita kuluttajat saattavat käyttää eräillä alueilla, Pohjois-Euroopassa, esimerkiksi Ruotsissa, melko pitkälle tällaiset polttoaineet ovat jo käytössä, joten meidän täytyy varmistaa, että ne on katettu. Tässä mitä tulee biopolttoaineiden käytön kasvuun tai sen vähenemiseen, meillä ei tässä ole mitään mielipidettä ilmaistavana. Meidän täytyy vain varmistaa, että käsittelemme tätä kysymystä. Ehkäpä tätä tarkistusta, joka niitä käsittelee, pitää vielä kehitellä. Sitten muita asioita. Kollegat tuntuvat olevan melko tyytyväisiä siihen, mitä on tehty, mutta olisin tyytyväinen, jos teillä on vielä ajatuksia erityisesti pienempiin eh, vesikulkuneuvojen tuottajiin liittyen, että me voisimme varmistaa sen, että ympäristö- ja turvallisuushyötyjä saadaan aikaan. Tämähän on erittäin tärkeää ja markkinoilla pienet toimijat ovat tärkeitä, mutta minä olen hyvin tietoinen siitä, että veneitä saattavat yksityishenkilötkin osista rakentaa tai se he saattavat hankkia veneen rungon ja sitten täysin sen itse valmistella. Eli nämä ovat sellaisia kysymyksiä, että meidän ei pidä näissä tapauksessa ihmisten toimintaa jarruttaa ja meidän pitää saada heidät ymmärtämään, minkälaisia hyviä rakennustapoja on olemassa. Näitä veneitä pitäisi myöskin voida tarkastaa ja sertifioida sopivalla tavalla. Sitten jos palaan tässä vielä aikatauluun. Tarkistusten jättämisen määräaika on 27. maaliskuuta kello 12. Sitten äänestys on ympäristö- ja liikennevaliokunnassa 24. huhtikuuta. Ja sitten 8. toukokuuta me äänestämme. Tässä todennäköisesti on tarpeeksi aikaa käsitellä näitä kategoriakysymyksiä. kysymyksiä pitäydyn tästä tässä äm, aikataulussa, joten tehdään 28. maaliskuuta asti esittää tarkistuksia. Olemme nyt hiukan edellä aikataulusta. Tämän jälkeen meillähän tulee olemaan komission esittely. Ja uskoisin, että tässä meillä on jo tärkeimpiä varjoesittelijöitä paikalla. Voisimme nyt vetää pienen tauon. Ja 9.55 tasan aloitamme sitten olemassa olevan aikataulun mukaisesti ja tarkistelemme seuraavia tarkistuksia. Eli 9.55 jatkamme töitä. Toivottavasti kaikki ovat vielä paikalla. Kiitos.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 Uh, ladies and gentlemen, can we uh, now... Hyvät naiset ja herrat, voimmeko nyt jatkaa? Uh, Vandi Kamp, uh, esittelijä on nyt paikalla seuraavaan esityslistan kohtaan liittyen. Eli kuunnelkaapa, olkaa hyvät. Juan Mendes. Ah. the microphone didn't reach the... Mikrofoni ei nyt kuulunut tuonne huoneen äärinurkkaan asti. Nyt varmasti kaikki varjoesittelijät ovat paikalla keskustelemassa kaksi- ja kolmipyöräisistä ajoneuvoista erityisesti komission vaikutusten arvioinnista ja monista tarkistuksista, jotka ovat monia suuriakin muutoksia tehneet komission ehdotukseen. Nyt meidän komission ja neuvoston välisen toimielinten välisten sopimuksen mukaan me olemme tehneet muutoksia. Meidän pitäisi ottaa ulkopuolista neuvontaa ja vaikutusten arviointia mukaan. Ja uskon, että tämä valiokunta on vakavasti ottanut tämän velvollisuutensa se käy kyllä ilmi. Tämä on ensimmäinen kerta tämän syklin aikana, kun me olemme pyytäneet analyysiä ja tässä varjoesittelijät varmastikin tulevat esittämään kysymyksiä. Eli näin tulemme toimimaan. Esittelemme tässä nyt tämän arvioinnin tai tutkimuksen ja sitten sitä voitte kommentoida. Ja tervehdin tässä komission edustajaa. Te olette kaiken, kaikista moottoriajoneuvoista vastaava henkilö komissiossa. Ja sitten herra Van de Kamp voisi tässä tehdä lyhyen esittelyn. Hän on ollut esittelijänä. Ja Mars Goodell London Economics Schoolista voisi tehdä esityksen. Voisimme kuulla siis myöskin taloudellisia näkökulmia. Nyt esittelee Van de Kamp, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olisi varmastikin loogista, että kuulisin London School of Economicsin esitys. Tiedän, että kollegani ovat huolellisesti paneutuneet tähän asiakirjaan ja täällä on kysymyksiä ja huomioita, mutta olisi ehkä loogisempaa kuulla ensin esitys ja sen jälkeen kommentit. Okay, well, well, let's do that. No hyvä, tehdään sitten niin päin. Te puhutte nyt London School of Economicsista, mutta he, he ovat itse asiassa London Economics. School and Economics. <laughs> The London School and Economics. You're going to lead, so over to you, and we have the slides. Um, hyvä, olkaa hyvä. Eli te voitte tehdä nyt esittelynne, ja teillä on varmastikin tässä diat, ja kaikilla on kopioita dioista. Olkaa hyvä. Overview of what I'm going to talk about. Um, I'm going to give you a very short introduction, um, basically outlining annan teille ihan lyhyen uh, alustuksen, annan teille yleiset oletukset, joista lähdemme, ja sitten katson tutkimuksen erityiskohtia, joista voimme käydä keskustelua. Taustasta ensin, kuten tiedätte, tämä on vaikutusten arviointi, jossa arvioidaan useita tarkistuksia komission ehdotuksen asetuksesta moottori ajoneuvosektorille, moottoripyöräsektorille. Tämä vaikutusten arviointi sisältää kolme osa-aluetta. Vahvistetut turvallisuusvaatimukset, ABS-jarrut ja OBD-järjestelmä, ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä ja sitten lopuksi aikataulu, joka liittyy päästöstandardeihin osoittaakseni, mitä me olemme tehneet. Me olemme ottaneet komission ehdotuksen ikään kuin pohjaskenaarioksi ja sitten katsomme, mitä muutoksia syntyisi näiden tarkistusten kautta. Ja seuraavalla kalvolla näette, mitä me olemme tehneet. Me otimme tämän vaikutusten arvioinnin, jonka komissi oli tehnyt ikään kuin lähtökohdaksi ja laadullisten johtopäätöstemme pohjana käytimme sitä, mitä he ovat tehneet ja ver- käytimme useita niitä lähteitä, joita komissiokin oli käyttänyt. Muun muassa tämä liikenteen tutkimuslaboratorio ja Thessalonikin yliopisto. Ja konsultoimme myöskin sidosryhmiä. Tämä ei ollut mikään laaja konsultaatio, täysmittainen, mutta kuuntelimme teollisuuden edustajia, asemia, joitakin tuottajia Hondaa ja Triumfia. Saimme kirjallisia vastauksia Boschilta. Puhuimme moottoripyöräjärjestöjen kanssa ja myöskin päästövalvontajärjestön kanssa. Ja saimme myös muita vastauksia. Seuraavalla kalvolla luettelee muutamia olettamuksia, jotka käytimme vaikutusten arvioinnissa. Yritimme käyttää yhteisiä oletusarvoja, jotta tulokset olisivat yhdenmukaiset. Nämä ovat standardiolettamuksia komission vaikutusten arvioinneissakin, esimerkiksi inflaatiosta. Yksi asia, jota oletamme on, että syntyy jako uusien tyyppien ja olemassa olevien tyyppien välillä mm, autoajoneuvojen rekisteröinnissä. Sitten nettonykyarvo, jonka on laskettu vuodesta 2012 vuoteen 2021 ja sitten kun puhumme moottoripyörien kuluttajahinnoista, niin se perustuu 50 parhaiten myytyyn malliin viime vuodelta. Sitten jos menemme seuraavalle sivulle, niin suuri muutos tähän asti tehtyyn työtyyn on päivitys, mitä tulee moottoripyörien rekisteröintiin. Tämä ovat arvioinnit, joita tehtiin vuonna 2009. Me käytimme päivitettyjä äh, ajoneuvorekisteröintin lukuja. Tämä on laskettu saman mallin pohjalta, mutta käytetty päivitettyä tietoa. Sitten seuraavaksi katsoimme erilaisia äh, toimenpiteitä, eli siis vahvistettuja turvallisuusvaatimuksia. Tämä kalvo osoittaa mitä pidämme status quona komission ehdotukset, eli että olisi pakollinen se ABS-jarrut raskaille moottoripyörille vuodesta 2017 ja pakollinen ABS tai CBS kevytmoottoripyörille. Ensimmäinen muutos olisi, että jos ABS otettaisiin käyttöön vuotta aikaisemmin, toinen muutos olisi, että jos tätä vaatimusta laajennettaisiin olemassa oleviin moottoripyöriin ja viimeinen muutos olisi, että kevyt moottoripyöriin laajennettaisiin tätä ABS-vaatimusta. Me katsoimme eh, päävaikutuksia, eli kustannus, eh, kustannusten nouseminen kustannuspuolella ja hyötypuolella taas eh, onnettomuuksien väheneminen. Tässä ero on 30, 70. Tämän arvioimme kevyt- ja raskas moottoripyörien välillä. Ja kustannukset olisivat 250 euroa ähm, CBSn kohdalla ja 500 euroa ABSn kohdalla, ähm, mutta näitä kustannuksista voidaan kiistellä. Teollisuuden mukaan ne saattaisivat olla paljon pienemmät, mahdollisesti vain 100 euroa. Toiset äh, olettamukset ovat näiden järjestelmien tehokkuus. Nämä on otettu suoraan trl raportista joka perustuu taas laajan kirjallisuuden tutkimukseen. Tämä on hyvin laaja asia. Me yksinkertaisuuden vuoksi hyväksyimme nämä luvut, koska me laskimme kuolin tapaukset per ajoneuvotyyppi riippuen jarrujärjestelmästä. Ja lopuksi arvioimme loukkaantumisten ja kuolemantapausten määrän, niiden loukkaantumisten ja kuolemantapausten määrän, jotka vältettiin. Ja näiden arvioiden perusteella saamme määrällisiä tuloksia kustannuksille ja hyödyille näille kahdelle moottoripyöräluokalle, A2 ja A3 raskaille moottoripyörille ja yksi kevyt moottoripyörille. Ja huomaamme, että tämän toimenpiteen kustannus, joka perustuu kuoleman tapauksiin, vältettyihin kuolemantapauksiin 7,7 miljoonaa raskailla moottoripyörille 1,1 miljardiin asti. Hyöty tulee siitä, että on vältetty 383 kuoleman tapausta ABS-jarrujen käytön oton, oton kautta. Ja tästä saadaan aikaan ää, suuria säästöjä. Jos katsomme kevyt niin silloin kustannukset ovat 610 miljoonasta 761 miljoonaan. 96 prosenttia tästä lohtuu siitä, että ABS-vaatimusta on laajennettu olemassa oleviin moottoripyöräluokkiin kuluttajalle. Kustannusten nousu johtuu siis ABSn pakollista käyttöönotosta, se on varsin suuri osuus koko ajoneuvon hinnasta, nimittäin 18 prosenttia, mutta toisaalta ABSn käyttöönotto kautta vältetään 155 kuoleman tapausta. Ja tällä tavoin saamme 153 miljoonan säästöt, jos laskemme nämä yhteen, niin tämän toimenpiteen kustannukset ovat 1,4 miljardia, jos oletamme, että ABSn kustannus, äh, tehokkuus on korkea, jos se on alhaista, niin se on 1,9 miljardia. Sitten katsoimme näitä ajoneuvon sisäisiä valvontajärjestelmiä, OBD-järjestelmiä. Äh, lähdimme tästä komission äh, pohjaskenaariosta, ja tämä olisi ollut se, että Äh, ensimmäisen vaiheen OBD-järjestelmät olisi otettu käyttöön mopoissa ja moottoripyörissä vuodesta 2017 ja toisen vaiheen OBD-järjestelmät vuodesta 2021. Ensinnäkin nämä tarkistukset sitten äh, ehdottaisivat, että sekä OBD1 että OBD2 otettaisiin käyttöön vuotta aikaisemmin moottoripyörissä ja myöskin laajennettaisiin tätä vaatimusta olemassa oleviin moottoripyörätyyppeihin. Mopojen kohdalla otetaan myöskin käyttöön tämä, että laajennetaan olemassa oleviin tyyppeihin, mutta vaatimus OBD2 poistetaan, eli vaaditaan ainoastaan OBD1 siirtymistä. Päävaikutuksista sitten tunnistimme siis kustannukset, tämän itse laitteiston mm, asentaminen on pääkustannus. Ja onnettomuuksien välttäminen on päähyöty. On muitakin hyötyjä esimerkiksi. On muitakin hyötyjä, joita kuitenkin pidetään varsin pieninä tai niitä on hyvin vaikea määrällistä, Niissä on suurta epävarmuutta. Olemme tehneet myös lisää olettamuksia laskeaksemme kustannushyöty kysymykset. OBD1 on ihan tavallinen hyödyke, se maksaa vain noin 11 euroa per ajoneuvo. Toisen vaiheen OBD-järjestelmä maksaa noin 46 euroa per ajoneuvo. Ja tässäkin lukuja on hyvin erilaisia. Me otamme hyvin varovaisen äh, arvion, kun katsomme näitä kustannuksia. Ja sitten katsoimme, että kuinka suuri äh, osuus näillä kustannuksilla on itse moottoripyörän hinnasta. Ja nyt arvioimme, että kustannukset tässä toimenpiteessä ovat noin 130 miljoonaa euroa. Ja pääsyynä on tässä se, että tämä vaatimus laajennetaan olemassa oleviin ajoneuvoihin. On aivan yksinkertaista nähdä, miksi näin on. Yksinkertaisesti siitä syytä, että olemassa olevia äh, ajoneuvoja on, se on paljon suurempi äh, osa äh, joka vuotisista uusista ajoneuvojen rekisteröinneistä. Tämä kalvo myös osoittaa, miten tämä toimenpide vaikuttaa eri moottoripyörätyyppeihin Katsoimme myöskin päästövähennyshyötyjä. Todistusaineisto, mitä meillä on, osoittaa, että IMKON tarkistusten vaikutus olisi varsin vähäinen. Viimeinen toimenpide, jota katsoimme, on aikataulu päästöstandardien suhteen. Komission alkuperäinen ehdotus oli, että euro kolme päästöstandardi otettaisiin käyttöön uusille tyypeille vuodesta 2014 lähtien ja olemassa olevilla tyypeille vuodesta 2015 lähtien, euro 4 taas 2017 ja 2018, euro 5 2020-2021. IMKON tarkistukset ehdottavat, että poistetaan tämä euro 3 päästöluokka ja otetaan nopeammin käyttöön tämä euro 4 päästöluokka 2016 olemassa uusille moottoriajoneuvotyypeille ja 2017 olemassa oleville tyypeille. Ja nyt katsoimme näitä kustannuksia. Mutta kustannukset ovat vähäisiä päästöjen vähennys per ajoneuvo on varsin suuri, euro neljä vaati, päästövaatimusten mukaisesti, mutta koska tämä koskee vain hyvin vähäistä määrää ajoneuvoja, niin päästövähennys on varsin pieni, jos katsotaan koko moottoripyöräkantaa. Sitten ö, oli kysymys liittyen eurooppalaisten moottoripyörätuottajien kilpailukykyyn, jos tämä johtaisi uuteen innovointiin ja teknologiaan, niin tämä antaisi, ö, antaisi hyviä mahdollisuuksia eurooppalaisille moottoripyörätuottajille. Tuottajat itse eivät ole tätä mieltä, mutta tätä oli vaikea arvioida. Katsoimme kustannusarvioita euro 4 siirtymisessä, kuten löytyy tästä LAT-raportista, jota käytettiin komission vaikutusten arvioinnissa – Jotkut osapuolet ovat sitä mieltä, että kustannukset ovat paljon korkeammat, jopa neljä kertaa niin suuret kuin me arvioimme, jopa 50 euroa. Kun me arvioimme 50 euroa, niin ne saattaisivat olla jopa 200 euroa riippuen siitä, millaiseksi kustannukset arvioidaan, niin tämä saattaa nostaa huomattavasti moottoripyörän hintaa, erityisesti jos katsotaan mopoja, jotka ovat tietenkin halvempia kuin toisen tyyppiset moottoripyörät. Eräs asia, jota katsoimme, oli se, että kuinka monet moottoripyörät täyttävät nyt jo uudet päästövaatimukset ja tämä perustui saksalaisiin tietoihin ja saimme selville, että vain neljäsosa uusista rekisteröidyistä moottoripyöristä täyttää nämä standardit. Tämä ei kuitenkaan sisällä kestävyysstandardeja. Nämä ovat siis vain mittauksia, joita on tehty uusista moottoripyöristä moottoripyörissä. Me emme tiedä, mitä tapahtuu, jos tämä mittaus tehtäisiin ähm, sen jälkeen, kun ajoneuvo on käytetty. Käytimme olettamusta siis, että 25 prosenttia ähm, ajoneuvoista täyttää jo uudet standardit ja sitten tätä varsin alhaista kustannusarviota 50 euroa, niin saamme sellaisen tuloksen, että toimenpide maksaa 16 miljoonaa euroa. Jos otetaan muita kustannusarvioita, niin tämä saattaisi olla korkeampi. Mutta ympäristövaikutusta pidämme varsin alhaisena. tämä oli vaikutusten arvioimen tulos ja siinä se. Ähm. Hyvä, paljon kiitoksia. Hyvä, että meillä on kopiot näistä dioista. Tässä oli hyvin paljon tietoja, näin kaikki voivat seurata tätä helpommin ja toivottavasti ne on jaettu kaikille. Nyt se, mitä tulemme tekemään, on se, että pyydän varjoesittelijöiltä ensin kommentteja, ehkä joitakin kysymyksiäkin heillä olisi teille. Ja sitten pyydän ehkä nyt esittelijä aloittamaan. Hän tietää tästä asiasta enemmän kuin kukaan muu. Hän ehkäpä voi sanoa, saako tämä vaikutusten arviointi nyt äh, hänet muuttamaan mitään ehdotuksia, joita tehdään äh, komission aloitteeseen. Ja tämän jälkeen kaikki muut äh, Westfall, Mandes, Huule ja kivarjoesittelijät pääsevät käyttämään puheenvuoron. Ja kaikki muutkin saavat sitten kommentoida. Van de Kamp ensin, olkaa hyvä. Dank u zeer. Puheenjohtaja, kiitoksia. Olen hyvin suurella mielenkiinnolla perehtynyt tähän vaikutusten arviointianalyysin. Sanoitte tässä alustuksessa, että otamme vastuumme hyvin vakavasti. Olen oikein mielelläni vastannut näihin kysymyksiin koskien tätä vaikutusten arviointianalyysiä. Totta, että tässä on tämän kautta saadaan täsmällisempi käsitys siitä, mitä haluamme tehdä ja mistä haluamme pitää, mihin haluamme päästä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olemme valmistelemassa tätä asetusta niin, että Euroopan teollisuus voisi olla kilpailukykyisempää sekä skoottereiden että muiden näiden moottoriajoneuvojen kannalta niin, että Tämä teollisuuden ala pitäisi pintansa Euroopassa ja maailmassa. Sen on oltava turvallista ja puhdasta teollisuutta. Tämä on lähtökohtamme pohdinnassanne. Pelkään, että vaikutusten arviointi ei aivan vastaa niitä tavoitteita, joihin pyrimme. Tulokset käsittääkseni eivät tarjoa mitään ratkaisua niihin kysymyksiin, joita olemme esittäneet. Olemme, meidän keskustelumme on paljon monimuotoisempi kuin tämä tutkimus sinänsä. Se ei ole samalla tasolla keskustelujemme kanssa. Ensimmäinen reaktioni olisi se, keneltä on kysytty, kenen kanssa on puhuttu ja millaisia vastauksia niistä on saatu. Olen oikein tyytyväinen, että Telantti, se, tämä se myös mukana, mutta ABS, joka maksaa 500 euroa, niin se on toteamus, joka on helposti hyväksytty. Täällä on muitakin lukuja, joihin on viitattu, mutta minusta vähän tuntuu siltä, että laskelmat on perustettu tähän korkealle 500 euron määrälle, joka tulee myös kasvamaan – tutkimuksen mukaan sen sijaan, että se laskisi. Tämä on aika yllättävää. Kyllähän hinnan pitäisi laskea. Tämä NPV net-metodi, tämä nykyinen nettoarvometodi, voidaan toki eh, esittää useitakin kysymyksiä metodologiselta kannalta. On aika yllättävää, että tätä käsitettä ei löydetä alustuksesta tämä NPV-menettely on kuitenkin hyvin rajallinen, eikä se minun käsittääkseni kata kaikkia niitä näkökohtia, jotka olisi katettava esimerkiksi ABS-järjestelmä sähköpolkupyöriä varten kevyessä luokassa – onkohan tässä jonkinlainen sekaannus näiden uusien luokkien ja olemassa olevien luokkien välillä. Saimme komissiolta taulukon, jossa te erotetaan toisestaan velvoitteet, joita on asetettu olemassa oleville luokille ja velvollisuudet, jotka asetetaan uusille luokille. Ja mielestäni tätä erottelua ei selkeästi tuoda esille tässä tutkimuksessa. Sitten kuoleman johtaneiden onnettomuuden, onnettomuuksien määrä, on aika yllättynyt tästä. 383 kuolemaan tapausta viidessä vuodessa raskaassa luokissa 122 ja kevyille luokille. Nämähän ovat sellaisia lukuja, jotka meidän poliitikkojen on huomioitava. Sitten OBD 2 ja tämän toimen käyttöönoton kustannukset, kaikki tämä tulee toki kalliiksi, mutta ei se ole silti välttämättä kal- kielteistä, kun vertaan OBDn kustannuksia näihin muihin skenaarioihin, niin kyllä se tuntuu aivan mahdolliselta. Myös päästö vähennyskustannukset tuntuvat hyvä, hyväksyttäviltä päätelmissään esittely sanoi, että mitä tulee Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn maailmanlaajuisesti, on hyvin tärkeää, että pian otamme käyttöön nämä tiukemmat standardit Kiinassa, Indonesiassa on olemassa valtavia saastumisongelmia ja niin. Ja on, meidän onkin oltava hyvin tiukkoja euro 3 ja euro 4 luokissa. Nämä kustannukset, jo, joista puhuttiin, tuntuvat minusta täysin hallinnoitavilta. Sitten konkreettisia asioita, mihin nämä tutkimuksen tulokset johtavat ja kehot, saattavat, kehottavatko ne tätä muuttamaan IMKon ehdotuksia. Mielestäni eivät. Nämä luvut, jotka täällä on tuotu esille, ovat vielä mielestäni hyvin arkaluontoisia. Minusta on välttämätöntä jatkaa epävirallista kuulemismenettelyä komission ja neuvoston kanssa niin, että nähtäisiin millaisia ratkaisuja voitaisiin saada. Viime viikkojen aikana olemme epävirallisesti jo paljon keskustelleet ja tiedän, että Tanska puheenjohtajan valtiona on valmis tekemään kompromissin ja uskonpa, että ottaen huomioon tiedot, joita olemme saaneet tästä vaikutusten arvioinnista, on välttämätöntä jatkaa vielä intensiivisemmin tätä epävirallista keskustelua. Kiitoksia. Rouva Festival. Niin paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ennen kuin menen tarkemmin tähän tutkimukseen, haluaisin sanoa jotain vielä tästä äh, epäonnistuneesta äänestyksestä. Toivottavasti päästy yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä vielä kerran tässä ryhmäni puolesta vahvistan, että me olemme tulevaisuudessakin hyvin kiinnostuneita eh, menemään kolmikantaneuvotteluihin samalla aikataululla kuin Panzerin mietinnön suhteen. Siksipä odotan, että esittelijä Rafan de Kamp nyt nopeasti saa mandaatin neuvotteluihin valiokuntamme puolesta. Nyt haluaisin sitten mennä tähän London Economicsin tutkimukseen. Minulla on muutamia kysymyksiä tutkimuksen eh, laatijoille. Ensimmäinen kysymys kuka valmistaa ABS-jarruja, moottoripyörän tuottajat vai heidän alihankkijansa. Suurimmassa osassa tapauksia varmaankin alihankkijat. Toiseksi, jos siis haluan tietää ABS-jarrujen hintaa, niin kysynkö hintaa tuottajalta, moottoripyörän valmistajalta vai alihankkijalta vai mahdollisesti kummaltakin miksi sitten ainoa tietopohja, jota te mainitsette eh, jatkuvasti tutkimuksessanne, on ASEM, eli eh, valmistajien eh, yhdistys. Alihankkijoilta meillä ei ole mitään tietoja. Sivulla 10 tutkimuksessa niin sanotaan, että kysyitte tietoja myös alihankkijoilta. Klepan alihankkijajärjestön mukaan yksikään alihankkija ei saanut yhteydenottoa teiltä. Miten selitätte tämän? Sitten nousee esiin kysymys, miten voidaan arvioida jonkin asian kustannuksia ilman, että kysytään hintaa siltä, joka näitä asioita valmistaa. Pidätte 500 euron hintaa realistisena hintana abs jahruille Tiedättekö, sen tämänhetkisiä tämä hintaa, kun on kyseessä moottoripyörä Yamaha XJ6. Se on itse asiassa vähemmän kuin 500 euroa. Kun tuottaja ostaa ABS-järjot alihankkijalta, niin hinta on noin 120 euroa. Vielä eräs asia joka pisti silmään tutkimuksessanne. Te lähdette siitä, että heti kun ABS jarrut otetaan pakollisena käyttöön vuonna 2016-2017, e, hinnat nousevat, ABS-jarrujen hinnat. Tämä minun mielestäni olisi kyllä sitten ainutlaatuinen tapahtuma auto- ja moottoripyöräteollisuudesta. Herra Harbour, te itse tulette autoalalta. Te varmasti olette samaa mieltä siitä, että tämä teesi e, ei e, pidä paikkaansa. E, miksi joku asia muuttuu kalliimmaksi tuottajille, jos siitä tulee pakollista ja miksi sen hinta nousee sitten vielä joka vuosi? Tähän kysymykseen haluaisin vastauksen. Näiden asioiden lisäksi tutkimuksessa on monia muita asioita, jotka panevat minut ihmettelemään Lopuksi äh, ihmettelen sitä, miten käsittelette tietoja ja miten ne esittelette täällä. Asemin tiedot meillä oli käytössämme jo vuosi sitten, samoin TLR ja komission tutkimukset. Äh, hyvät naiset ja herrat, kyllä me parlamentin jäsenetkin osaamme lukea ja tehdä johtopäätöksemme. Kiitoksia. Mr. Manders. Herra Manders. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä siitä, mitä kaksi edellistä puhujaa jo sanoivat, että vaikka minun mielestäni tämä kertomus oli kuitenkin myönteinen, koska se osoittaa sen, että me ole, olimme ja olemme edelleen aivan oikealla tiellä. Tällä maan osalla meidän on oltava johtoasemassa, kun kyseessä on turvallisuus, varmemmat moottorit, varmemmat ajoneuvot, olkoon kyseessä autot tai veneet. Meidän on oltava johtavia, meidän on annettava esimerkkejä ja meidän on pyrittävä viemään esimerkkejämme maailmalle niin, että parantunut kehitys leviää, koska jos Euroopan ulkopuoliset valmistajat eivät pääse Euroopan markkinoille näiden sääntöjen takia, niin kyllähän ne lopulta sopeutuvat niihin. Olemme todenneet tämän monilla muissa, muillakin alueilla ja monissa muissakin lainsäädännössä puitteissa. Havaitsin tästä kertomuksesta, että tämä lähestymistapa ei tuo lisää työpaikkaa, mutta ei se myöskään vähennä niitä. Ja tämä osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Sitten toinen asia. Kaikki tämä maksaa 380 miljoonaa enemmän ja näin voitaisiin saa, säästää 380 henkeä. Tästä voidaankin pohtia, mitä e- yksi henki maksaa. Jos voimme säästää ihmishenkeä pienillä, kuitenkin pienillä investoinnilla, kyllähän kannattaa jatkaa tällä tiellä, jolle olemme lähteneet tämän mietinnön kautta. Joten kyllä minä uskon, että me olemme nyt menossa oikeaan suuntaan ja olen, haluaisin onnitella tätä tästä mietinnöstä uskoin, että tulokset olisivat toisenlaisia kuin nyt on ilmoitettu, joten olen tyytyväinen. Sitten vielä yksi asia. Olen tehnyt tarkistuksen paremmasta moottoripyörin valaistuksesta. Valitettavasti tämä valiokunta hylkäsi tarkistuksen. Keskustelin siitä komission asiantuntijan kanssa, joka sanoi, että ajatus on kuitenkin mukana tekstissä, koska liitteessä kahdeksan puhutaan velvoitteesta ottaa huomioon asetuksen 7083, jossa viitataan näihin lateraalisiin valaistuksiin, joista puhuin, joten ajatus on mukana, vaikka valiokunta sen hylkäsikin. Arvoa Ryylä. Ich möchte an dem anknüpfen, was... Paljon kiitoksia. Haluaisin yhtyä siihen, mitä herra Manders sanoi. Herra Manders sanoi, että hän olisi tyytyväinen tähän mietintöön. Minä voin vain sanoa, että minä en ole tyytyväinen tähän analyysiin, koska en usko, että se vie meitä askeltakaan eteenpäin, päinvastoin, ennemminkin taaksepäin. Ja nyt haluaisin esittää kysymyksen, miten tällaisia analyysiä oikein tehdään, koska kyllähän ne parlamentille maksavatkin. Minä odotin tältä analyysiltä, että aivan alusta asti sanotaan, että on eturistiriita äh, alihankkijoiden ja tuottajien välillä ja että tätä eturistiriitaa yritetään käsitellä tässä tutkimuksessa, niin se tarkoittaa sitä, että kumpiankin osapuolen täytyy olla edustettuna tässä tutkimuksessa ja että huomioidaan kumpi varmaankin luvut, mutta näin ei ole tehty. Ja toinen asia, josta halusin lisää selvitystä, on kustannusten ja hintojen välinen ero ja suuret voittomarginaalit niin kauan kuin joku tuote ei ole pakollinen. Sama asia meillä oli katalysaattorien suhteen, monien muiden välineiden suhteen, jotka aluksi olivat mukaan aivan liian kalliita, jotka sitten myöhemmin, kun niistä tuli pakollisia, niin niistä tuli huomattavasti paljon halvempia. Joten haluaisin, että analysoidaan sitä, että miten jonkun tuotteen pakollinen käyttöönotto laskee tuotteen hintoja ja miten paljon se ei niitä laske, mutta sitä ei ole tässä tehty. Ja viimeinen asia, jota tässä ei tehty, olisin odottanut sitä, että päästöjen kustannuksia ja myöskin onnettomuuksien ja onnettomuuksissa kuolleiden kustannukset otetaan huomioon, koska nämä yhteiskunta maksaa ja nekin on huomioitava samalla tavoin kuin OBD- ja ABS-järjestelmien. Yksi kommentti minulta liittyen yhteen tiettyyn kysymykseen, joka ei tullut vielä esiin. Minun päähuoleni, mitä tulee ABS-analyysiin, oli pieniä kulkuneuvoja koskeva. Olisi mahdollista käyttää paljon yksinkertaisempaa ja halvempaa järjestelmää kuin ABS-jarrut, ja sitä ei ole mukaan tähän arvioon. Minun mielestäni tämä ero pieniin moottoripyöriin, mitä tulee toimen yksinkertaisuuteen ja edullisuuteen. Tässä oli suuri ero. Voisitko kommentoida tätä asiaa myöhemmin? Muutoin olen aivan samaa mieltä kommenttien suhteen kollegojen kanssa. Nyt annan hyvin lyhyitä puheenvuoroja. Me keskustelimme nyt tässä sitä, kuinka tarkistukset liittyvät komission aloitteeseen, joten heilläkin on oikeus sitten kommentoida. Rova Gebhard, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Voisitteko puhua melko lyhyesti, jotta meillä olisi komissiolle vielä aikaa? Eh, děkuji. Eh, já můžu strčná, protože ona vlastně všechno téměř řekla tady. sillä Rauha Hyylä sanoi tässä kaiken. Minua huolestuttaa se tosiasia, että meillä ei ole vaikutusten arviointia ihmisten terveyteen ja kuolemantapausten välttämiseen liittyen. Olenko oikeassa, nyt mitä tulee tähän lähestymiseen? tapaan näiden kulkuneuvojen suhteen? Pitäisikö meidän antaa jäsenmaiden säilyttää joitakin eroja, sillä jos näitä kulkuvälineitä viedään toiseen jäsenmäähän korjattavaksi, saattaisi aiheuttaa ongelmia. Sitten toinen kysymys, kuinka vakavissa ne te olette sitä mieltä, että moottoripyörät, joissa oli viritettyjä moottoreita, niitä voitaisiin käyttää kaduilla. Tämähän olisi hyvin vaarallista ihmisille, jotka käyttävät toisenlaisia kulkuvälineitä. Nyt liikenteeseen liittyvät säädökset eivät kuulu tähän piiriin. Jäsenmaat hoitavat ne itse. Rova Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhunkin ihan lyhyesti. olen seurannut tätä käytyä keskustelua suurella mielenkiinnolla. Minun täytyy myöntää, että en ole tätä aihetta aikaisemmin eh, käsitellyt, enkä ole ennelta tätä tutkimusta lukenut. Kuitenkin nyt luulen, kuulen sekä esittelijältä että melkein kaikilta varjoesittelijöiltä suurta kritiikkiä tätä vaikutusten arviointia kohtaan. Ja minun mielestäni tämä on vakavasti otettavaa kritiikkiä. Tässä on kyse veronmaksajien rahoista, joita käytetään, ja me olemme vastuussa kansalaisille siitä, miten verorahoja käytetään, ja siksi meidän pitäisi mielestäni tänä iltapäivänä, kun meillä on koordinaattorien kokous, ottaa mukaan yksi kohta liittyen vaikutusten arvioinnin tilaamiseen, miten niitä tilataan ja mikä näiden vaikutusten arvioinnin laatu on, koska tämä ei ole mitenkään ensimmäinen kerta, että tällaista kritiikkiä esitetään. Meidän pitäisi ottaa tämä vakavasti. Minä en ole valmis siihen, että parlamentti tuhlaa veronmaksajien rahoja. Okay, well, I'm sure that, um... Hyvä. Olen varma siitä, että koordinaattorit haluavat tästä keskustella iltapäivällä. Herra Jean. Merci, président. Deux commentaires. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kommenttia ensinnäkin menettelystä ja sitten tästä kertomuksesta menettelystä ensinnäkin. Komissio todella arvostaa sitä, että parlamentti voi tehdä näitä kompromissitarkistuksia ja, ja analyysejä. Se voi yksityiskohtaisesti käsitellä näitä kustannuksia ja hyötyjä, mitä näistä tarkistuksista seuraa, erityisesti silloin, kun tarkistukset lähtevät toiselta pohjalta kuin mikä oli vaikutusten arvioinnista, jonka komissio oli te- tehnyt, joka oli alkuperäinen ehdotus. Joten lä- sinänsä tästä, lähesty- tästä toimi- toimintatavasta mm, olemme tyytyväisiä ja tuemme tätä aloitetta. Olemme sitä mieltä, että tämä parantaa laatua ja tehokkuutta yhteisellä lainsäädännössä. Sitten tästä itse kertomuksesta. Tässä on sellaisia kohtia, jotka ovat tietoa antavia kohtia, mutta meidän olisi vaikea sanoa, että tässä meillä olisi kaikki ne elementit, joiden avulla voitaisiin arvioida näiden kolmen toimenpiteen kustannukset ja hyödyt syistä, jotka täällä on jo mainittu parlamentin jäsenten taholta. Täällä on joitakin asioita mukana, mutta emme voi ajatella, että kolmen asian osalta meillä, oli, meillä olisi kaikki tiedot käytettävissä, me, jotta voisimme äh, tehdä täydentävän arvioinnin äh, komission aikana tekemän arvioinnin lisäksi. Tarvitaan muita elementtejä, on otettava huomioon esimerkiksi muita hintaan ja kustannuksiin liittyviä äh, tekijöitä ja, kustan- ja muuttuvia, esimerkiksi OBD-järjestelmää ei käytetä ainoastaan ympäristön Mm, kysymyksessä, vaan sillä pyritään myös parantamaan korjaustehokkuutta ja mahdollista riippumattomien mekanikkojen toiminnan. Täällä on sellaisia asioita, jotka on täällä mukana ja toteamme, että tämä on kyllä kiinnostava asiakirja, se tuo tietoja mukaan, mutta ne eivät ole niin kattavia, että niiden avulla voitaisiin tehdä uusi arviointi tästä asiasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Um, now, we don't have a lot of time, but I think I um, should... Uh... No niin, minun tulisi olla oikeudenmukainen ja antaa London Economicsille mahdollisuus vastata joihinkin näistä uh, kommenteista, joten haluaisitko ehkä vastata joihinkin kommentteihin ja sitten annan herra Vandenkampille mahdollisuuden vastata. Eh, ja päättää tämä keskustelu. Niin, kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin sanoa tämän vaikutusarvioinnin laajuudesta. Tämä oli ihan eh, syystäkin hyvin kapea-alainen, niin että jotkut eh, kysymykset, kuten esimerkiksi uusien järjestelmien käyttöönotto pitkällä tähtäimellä tai päästövähennysten kustannusvaikutukset tai ABS-jarrujen vaikutus loukkaantumisiin, ei pelkästään kuolemantapauksiin, eivät olleet vaikutusten arvioinnin mm, aiheita. Tämä johtui osittain siitä vähäistä ajasta, jota meillä oli tämän tutkimuksen tekemiseen. Ja sitten tämä kysymys ABS-jarujen kustannuksista, jonka me asetimme 500 euron hintaisiksi. Me emme puhuneet todellakaan aliankioiden kanssa, mutta me olemme ar me olemme tietoisia näistä hinta-arvioista. Meidän mielestämme tämä on hyvin vahva hinta-arvio, koska se perustuu todelliseen hin- tämän tarkkailuun niin se perustuu malleihin, jotka myydään ABS-jarruilla ja ilman ABS-jarruja. Tämä on johdonmukainen tapa toimia koko tässä äh, vaikutusten arvioinnissa, koska esimerkiksi OBD-järjestelmän kustannuksiin niin tässä me käytämme paljon alhaisempia arvioita Ja itse asiassa ASEM-tuottajajärjestö kritisoi meistä näistä arvioista, joten sanoisin, että tämä 500 euroa on itse asiassa TR, TR-raportin mukainen. Olen tietoinen siitä, että joissain moottoripyörässä hintaero on alhaisempi TIR raportissa keskiarvio on 509 euroa. Tämä 500 euroa kuvastaa myös sitä, mikä tilanne tulee olemaan pakollisen. Se ei, se ei kuvasta sitä, mitä tilanne tulee olemaan pakollisen käyttöönoton jälkeen. Meillä ei ollut aikaa arvioida sitä, mutta oletamme, että hinnat nousevat, koska inflaatio on 2 prosenttia prosenttia vuosittain. Tämä on yleinen käytäntö, joka on linjassa muiden vastaavien tutkimusten kanssa. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Okay. Do Mr. Muller want to comment? No. Okay. Hyvä herra Van de Kamp, annan teidän käyttää viimeisen puheenvuoron. Kuinka meidän pitäisi nyt tämän kysymyksen suhteen päästä eteenpäin? Ik trek even als... Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä vedän sellaiset päätelmät, että ähm, tämä täällä enemmistö usko, että tarkistukset ovat saaneet vahvistamista. Toki täällä käydään keskustelua koskien näitä tarkistuksia, jotka koskevat OBDtä ja skuuttereita ja mopoja on tähän, tähän asiaan olisi vielä keskittyttävä, mutta tätä ei pidä muuttaa tämän mielen, mielestäni minun päätelmäni huomenna. Olisi äänestettävä mandaatista niin, että aloitettaisiin viralliset kontaktit neuvoston ja komission välillä niin, että voitaisiin löytää mahdollisimman paras kompromissi. Uskon, että tämä on paras ratkaisu. Me kaikki henkilökunta on tähän asiaan sitoutunut ja Tanskan puheenjohtajakauden aikana ensimmäinen kesäkuuta mennessä on tärkeää, että saamme aikaan lopullisen sop- sopimuksen. Tämä koskee ehdotusta huomiseksi. Niin huomiseksi toivon mandaattia ähm, ja sitä, että esittelee tekevät yhteistyötä tiivisti kanssa niin, että saadaan aikaan kunnon ratkaisuja. Olemme saaneet tämän miten nyt hyvin loppuun asti ja olemme olleet hyvissä yhteyksissä neuvoston ja komission kanssa. Uskon, että meillä on tässä yhteisymmärrys Rova Hoistalta. Olette samaa mieltä, että meidän pitäisi äänestää huomenna. Herra Schwab, oletteko tyytyväinen tähän? ehdoton nyt siis, ja uskon, että kaikki muut ovat samaa mieltä. Mandes ei ole täällä paikalla uskon, että neuvottelumandaatista äänestämme sitten huomenna äänestysten alussa. Meillä pitää olla yli puolet jäsenistä. Uskon, että tuolloin on tämä tilanne. Äh, Viimeksi se oli aika täpärällä. Eli lähetämme nyt viestin kaikille. Sanoin, että ensimmäinen äänestys kohta huomenna on näiden neuvottelujen aloittaminen, mitä tulee prosessiin. Yksi tavoite tällä vaikutusten arvioinnilla on se, että te valiokunnan jäseninä voitte käsitellä näitä tarkistuksia ja ollaanpa sitten mitä tahansa mieltä eräistä aspekteista. Uskon, että tässä saatiin paljon lisätietoa, jota voidaan käyttää neuvoston, neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa. Ja mielestäni tämän vuoksi oli tärkeää toteuttaa tämä tutkimus. Kysymykset liittyen siihen, kuka tämän tutkimuksen teki tai kuinka se tehtiin, Äh, Rova Gebhard muut, mm, me voimme keskustella tästä asiasta vielä enemmän. Tämähän on sellainen käytäntö, jota me tulemme tulevaisuudessa käyttämään. Ensinnäkin meillä on velvollisuus niin tehdä, mutta toisekseen se lisää tietoja joita kaikilla asianosaisilla nyt on käytettävissään. Eli haluaisin London Economicsia kiittää siitä, että he tulivat tänne paikalle esittelemään tämän tutkimuksen. Huomenna jatkamme keskustelua. Philip Jeanille myöskin kiitokset. Hän oli, on myöskin mukana näissä neuvotteluissa tulevaisuudessa. Hyvä, sitten se, siirrytään eteenpäin. Uh, to a second uh, study that... Seuraavaan tutkimukseen esityslistalla. Seuraava tutkimusta valiokunta on pyytänyt liittyen uudistetun tullikoodeksin Panoon. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe, sillä komissio 25. päivä hyväksyy tämän uuden landan ja he tulevat meille esittelemään tätä Joten mielestäni tämä on hyvin hyödyllistä taustatietoa. Herra Semeta on tulossa tänne puhumaan 11.30 voimme ehkä hänellekin sitten esittää kysymyksiä. Täällä tutkimuksen suorittajat ovat paikalla. Sen Coopers Alankomaissa ja Belgiassa toteutti Staten, Lejeune, Titzfeld, Ertz, Bugels ja Rein. Uskon, että kaikki asiantuntijat ovat täällä paikalla, joten annan teille puheenvuoron. Uskon, että Jean tässä käyttää esittelypuheenvuoron. Esittelijä tulee paikalle. Uskon, että hän on tulossa ulkoasianvaliokunnasta. Ja sitten kaikki varjoesittelijät myöskin voivat käyttää puheenvuoron. Komissionkin edustaja on luonnollisesti paikalla. Komission tulli asioiden edustajaa tervehdimme. Lejeune aluksi annan teille puheenvuoron Meillä on täällä siis esitys ja teillä on kopio siitä omissa papereissanne. Chairman, good morning. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Herra puheenjohtaja, on ilo olla täällä esittelemässä tämä tutkimus, jonka teidän valiokuntanne on pyytänyt liittyen uudistettuun tullikoodeksiin ja sen täytäntöönpanoon. Siirnyt kolmanteen kalvoon, koska tiimi esiteltiin jo. Aluksi haluaisin antaa teille tullin tärkeydestä, jotakin taustatietoja. Sitten käymme tutkimuksen metodologian läpi, kuinka tietoa on kerätty, sitten minkälaisia suosituksia, minimivaatimuksia ja tarkastuslista tulevassa työssä. Äh, tässä hyvin tärkeässä asiassa tulee olemaan. Voisimme aloittaa käymällä tullin tärkeyttä läpi. Tutkimus on arvioinut uudistunut tullikoodeksin tärkeyttä, mutta tullin tärkeys ja se, miksi näitä asioita on tärkeää käsitellä, on seuraavaa 27 tulliviranomaista vaatii, valvoo kansainvälistä kauppaa ja tämä on kaikkein tärkein tullialue maailmassa. Se käsittelee 13 biljoonan edestä kauppaa vuosittain. Tämä on myöskin erittäin tärkeä unionin omien varojen lähde. Se vastaa 15 prosenttia unionin budjetista ja vuonna 2012 tämä oli 19,17 biljoonaa euroa ja 200 miljoonaa tulli ilmoitusta tehdään vuosittain Euroopan unionissa ja lopultakin Tulliviranomaiset ovat kaikki mukana jatkuvassa modernisointiprosessissa. Hyvin tärkeä modernisaation osa on sähköinen tulli, tullimenettelyn yksinkertaistaminen, sitten tietokoneistaminen, kaiken tiedon vaihdon sähköistäminen. Näette, että myöskin komission ehdotuksessa on fiskusohjelma mukana. Suuri osa ehdotetusta budjetista on suunnattu tullin toimintaan. Palaamme tähän kysymykseen myöhemmin. Nykyisin tulliviranomaiset toimivat 27 kansallisessa IT-järjestelmässä. Jokainen yksittäinen toimija joutuu toimimaan kansallisen IT-järjestelmän puitteissa siinä maassa, jossa hän toimii. Jos hän toimii yli yhdessä maassa, hän joutuu löytämään tavan toimia useassa erilaisessa IT-ympäristössä jokaisen maan mukaan. Sitten taustatietona annan teille joitakin tietoja, mitä tulee tämän tutkimuksen soveltamisalaan ja sen tuloksiin. Äh, Kiitoksia Iine. 20. kesäkuuta 2011 aloitimme tämän tutkimuksen ja tarkoituksena oli arvioida äh, modernisoidun tullikoodeksin äh, vaikutuksia sama, ja päätimme tämän viime viikolla ja silloin komissio hyväksyi tullikoodeksin Uudelleen niin kun tämä pitäisi panna täytäntöön kesäkuussa 2013. Meidän piti ensinnäkin huomioida, onko tämä päivämäärä vielä toteutettavissa, tunnistaa sidosryhmien kanssa mahdolliset ongelmat, oikeudelliset tai tekniset, jotka saattaisivat vaarantaa tämän täytäntöönpanon. Ja lisäksi antaa Euroopan parlamentille tarkastuslista ja teknisiä suuntaviivoja tämän, kustan, tämän tulikoodeksin täytäntöönpanoa. Tämä tutkimus perustuu neljään vaiheeseen. Ensinnäkin asiakirjojen tutkimukseen ja sidosryhmien kuulemiseen. Sidosryhmät olivat komissio, tilintarkastustuomioistuin, kahdeksan kansallista tuli viranomaista, useita monikansallisia yrityksiä muun muassa. Ja Äh, tarkastelimme niitä haasteita, joilla tämä modernisoitu tullikooduksi saataisiin panna täytäntöön. Ja äh, löysimme tästä useita äh, velvollisuuksia muun muassa kuulla Euroopan parlamentin täytäntöönpanossa ensinnäkin arviointikehys ja kyselylomakkeet. Tämä oli ensimmäinen vaihe ja toisen vaiheessa tarkasteltiin tiedonkeruun tuloksia. Menen heti tähän kalfoon, jossa on nämä lopputulokset. Ensimmäinen lopputulos on se, että, eh, että keskitetty tullin selvitys eh, vaatii viranomais, eh, val, lupaa, jotta tämä voidaan laajentaa arvonlisäveroon ja valmisteveroon, niin että saadaan hyötyä kaupalle. Eli siis e-hallintotoimia on koordinoitava. Tämä aiheuttaa jonkin verran vastustusta, koska pelätään, että joudutaan käyttämään erilaisia järjestelmiä rinnakkain. Useat näistä tuloksista ovat mukana suosituksissa, kuten esimerkiksi tässä, että saataisiin selkeä IT-strategia ja että harmonisoitaisiin eh, rajapinnat. Eh, tämä on tärkeää eh, kaupalle. Muun muassa pilvilaskentaa ja muita te- uusia teknologioita olisi arvioita jotkut jäsenvaltiot ovat valmiita vaihtamaan järjestelmänsä keskitettyihin järjestelmiin, kun taas jotkut muut jäsenvaltiot haluaisivat pitää kiinni kansallisista järjestelmistä. Myöskin kansallisten järjestelmien integrointia voitaisiin arvioida. Vain itse asiassa kaksi jäsenvaltiota vastusti tätä. 95 prosenttia kannatti tällaista keskitettyä IT-lähestymistapaa. Tullikoodeksin täytäntöönpano siis sisältää, perustuu periaatteessa lähinnä henkilöiden koulutukseen ja riittävän tiedon antamiseen. Pääongelma on se, että tiedon välityksessä on puutteita. Vaiheessa kolme me arvioimme tuloksia. Saatte lisätietoja tutkimuksestamme. Ja sitten neljäs vaihe, se sisältää suosituksemme. Meidän yleissuosituksemme löytyy tästä kaaviosta ja sisältää neljä prosessia, jotka pitäisi kattaa uudessa integroidussa modernisoidussa tullikoodeksissa. Lainsäädännön implementointiprosessi on oranssina tässä näkymisessä. Se sisältää tämän uudelleenarviointiehdotuksen, sen hyväksymisen, delegoitujen ja täytäntöönpanosäännösten hyväksymisen ja kansallisen lainsäädännön sopeuttamisen. Keltaisessa kaaviossa näkyy tekninen IT-prosessin sovelluttaminen. Tämä lähtee siitä, että miten esimerkiksi toimimme ensi vuosikymmenellä, perustammeko toimintamme keskitettyyn vai hajautettuun IT-järjestelmään. Kun nämä päätökset on tehty, e, it täytäntöönpanosuunnitelma voidaan luoda ja panna täytäntöön ja toteuttaa kansallisissa IT-järjestelmissä ja taloudellisten toimijoiden IT-järjestelmissä, jotta voidaan varmistaa, että tullilainsäädäntöä noudatetaan yhdenmukaisesti, tarvitaan suuntaviivoja ja koulutusta. Tämä prosessi näkyy tässä violetilla. Ja sitten ää, tässä mainitaan myöskin, että on säännöllisesti raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle äh, tullikoodeksin täytäntöönpanosta perustuen tähän ja vertaisarvioihin, jo, vertaisarvioihin tulimme siihen tulokseen, että tämän täytäntöönpano parhaissa tapauksissa kestää vain viisi vuotta, mutta pahimmassa tapauksessa 21 vuotta. Ja kollegani Ruut vie teidät näiden viimeisen kahden kalvon läpi. Kiitoksia. Kiitoksia. Se, mitä juuri sanottiin, liittyy moniin minimivaatimuksiin, joita onnistunut toimeenpano vaatii. Te näette näissä dioissa joitakin huomioita liittyen näihin kymmeneen osaan. Ensinnäkin, kun uudelleen laitetaan julkaistu, meidän mielestämme siihen pitäisi vaikutusten arviointi ottaa mukaan. Lisää yksityiskohtia tietoja tarvitaan erityisesti, mitä tulee toimeenpanoon. Kaksi suositusta, jotka näette tässä tällä kalvolla, liittyvät toimeenpanon jälkeiseen jaksoon. Ensinnäkin raportointia pitäisi tehdä tämän uudistetun tulokohdeksin toimeenpanon suhteen operatiivisella tasolla. Toisekseen toimeenpanon jälkeen parlamentin pitäisi saada kahden vuoden välein raportointia, mutta me olemme sitä mieltä, että tämä pitäisi tapahtua vuosittain, jos tarkastelemme pitämälle asioita liittyen vaatimuksiin, joita on näissä kahdessa erilaisessa blogissa. Näette ITn osalta. Olemme sitä mieltä, että on kahdeksan erityistä suositusryhmää tässä osiossa. Ensinnäkin liittyen IT-strategiaan. Siihen liittyy monia arviointeja, joita pitäisi tehdä erityisesti IT-järjestelmän keskittämisen tai sen hajauttamisen hyödyn puolesta. Sitten meillä pitäisi olla MTC IT-järjestelmän toimienpanoarviointi. Meillä pitäisi olla monivuotinen arviointi. järjestelmän pitäisi saada asiakkaata vuonna 2013 palautetta liittyen tehokkuuteen erityisesti, jos me haluamme tällaista yhden ikkunan ratkaisua käyttää. Jos katsomme tutkimusta liittyen resursseihin ja tutkimustuloksiin sekä rahoitukseen, Tämä onnistunut uudistunut tullukohdeksen toimeenpano tulee koskettamaan monia toimijoita ja tuottamaan paljon hyötyä sekä viranomaisille että kansalaisille, mutta se vaatii myöskin näiltä ryhmiltä sitoutumista, ei kansalaisilta, mutta kaikilta muilta sidosryhmiltä. Heidän pitäisi olla sitoutuneita tämän koko prosessin toimeenpanossa. Ja lopulta Tämä on mahdollista vain, jos meillä on yhtenäinen projektin hallinto, joka vie koko prosessin läpi. Tässä oli pääkohtia. Haluaako joku lisätä vielä jotakin? So that brings us to the end of the presentation. We... Tässä oli meidän esityksemme pääpiirteittäin. Olemme hyvin tyytyväisiä sun vasta kysymyksiin. Kiitoksia. Tarjositte erittäin hyvän yhteenvedon, joka tuo hyvin paljon erilaisia kysymyksiä esiin. En tiedä, kuinka paljon aikaa meillä on tänään näiden asioiden käsittelemiseen. Ehkäpä voisin kysyä herra Selinskiltä, haluaako hän kommentoida teille mahdollisuuden siihen. Tulli pääosaston puolesta. Ja En tiedä, haluaako joku kollegoista aloittaa kysymyksillä. Haluaisin nyt tunnustella liittyen moniin hyvin tärkeisiin kysymyksiin. Ensinnäkin hyvin suuri variaatio parhaissa mahdollisissa ja huonommissa mahdollisissa skenaarioissa tässä viiden ja 21 vuoden välillä on kyllä valtava ero ja minua tämä hämmästyttää. Sitten jos IT-järjestelmien kehityksestä puhutaan 21. 21 vuodessa varmaankin kymmenen sukupolvea uutta IT-teknologiaa jo syntyy, eli minusta ei vaikuta realistiselta suunnitella tällaista äh, janaa, millekään työlle, sillä tämä tarkoittaa siis, että teknologiastrategiahan olisi aivan vanhentunutta heti. Onko teillä joitakin syitä sille, että ehdotitte näin valtavaa haarukkaa parhaalle ja huonommalle mahdolliselle toimeenpano skenaariolle? Tämä olisi ensimmäinen asia. Voisitteko vastata ehkä tähän kysymykseen? Well, in fact, uh, the timing has been inspired on the replies of the state. No, itse asiassa aikataulu perustuu sidosryhmien vastauksiin ja me jaoimme sen kolmeen osaan. Ensinnäkin laillinen täytäntöönpano, IT, teknisen järjestelmän täytäntöönpano ja sitten operationaalinen täytäntöönpano. Ja tämä on tietenkin tehtävä tietyssä järjestyksessä ja me vain kirjasimme ylös kuinka kauan sidosryhmien mielestä tämä saattaisi viedä, kuinka pitkän aikaa saattaisi viedä. Tietenkin viranomaiset ja toimijat e, ensinnäkin pitää saada päätökseen. Ensimmäinen prosessi siis lainsäädäntöönpano, se voi viedä kuudesta kuukaudesta viiteen vuoteen. Ja jos tähän sitten lisätään muut elementit, esimerkiksi IT-järjestelmän täytäntöönpano, jossa käytimme vertaisarviona olemassa olevia IT-järjestelmiä, niin tämäkin saattaa viedä 5-18 vuotta aikaa. Mm, mutta tämä tarkoittaa sitten, että sen jälkeen järjestelmä on täysin pantu täytäntöön. Kuitenkin mm, se näyttää siltä, että mm, tähän menee hyvin paljon aikaa, mutta tämä on hyvin monimutkainen asia koska kaikki transeurooppalaiset IT-järjestelmät tähän mennessä perustuivat ainoastaan yhteen tullimenettelyyn. Ja nyt meidän täytyy varmistaa se, että kaikki tullitoimistot voivat olla yhteydessä kaikista tullimenettelyistä ja sitä varten tarvitaan paljon uutta IT-ohjelmistoa ja myös laitteistoa. Olisinko vielä tarkennusta pyytää tähän, sillä viittasitte uuteen teknologiaan ja pilvipalveluihin erityisesti, jotka mahdollisesti voisivat olla hyvin merkittäviä, kun halutaan helpottaa ja yhdist- helpottaa yhdistettyä järjestelmää. Valiokunta on myöskin pyytänyt tähän liittyen tutkimuksen mahdollisista pilvipalvelujen käyttömahdollisuuksista. En ole aivan varma, vastasitteko nyt kysymykseen, niin mitä tulee teknologian kehitykseen, sillä sanotteko nyt, että teknologia voi kehittyä tähän suuntaan, vai onko vaarassa joutua tilanteeseen, jossa käytämme teknologiaa, joka on jo vanhentunutta? Olemmeko nyt tilanteessa, jossa teknologian toimitus on jo varma vai onko tämä vasta tulevaisuudessa tapahtuvaa? Kaikki tulee riippuvaan IT-strategiasta, joka valitaan, mutta voisin antaa tämän kysymyksen teknologia-asiantuntija kollegallani vastattavaksi. Syy, miksi ryhdymme analysoimaan teknologioita, kuten pilvilaskentaa, on se, että eh, eh, erotamme eh, erilaiset sovellustasot ja eri teknologian tasot. Meillä voi olla erilaisia nopeuksia eri tasoilla. Esimerkiksi sovellustaso voi olla vakaa kolmen vuoden aikana, mutta silti eh, teknologia voi muuttua vielä teknisellä tasolla ja se voi kehittyä omalla nopeudellaan vuodessa, kymmenessä vuodessa, kun eh, näitä laskelmia käyttää. Voimme saada aikaan eri nopeuksia eri teknologioissa. Now, which colleagues would like to ask questions? Kuka kollega haluaisi esittää kysymyksiä? Herra Schmidt oli hyvin kriittinen sen suhteen, että komissio halusi tätä lykätä, mutta te ette nyt kuullut tätä osaa esittelyssä, että toimeenpano saattaisi viedä 21 vuotta. Tästä että varmaankaan ole kovinkaan innoissanne. Thank you, Mr. Chair. I'm sorry that I... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen pahoillani, että olin hiukan myöhässä, mutta meillä oli kansallisten parlamenttien kanssa ähm, interparlamentaarinen kokous sielläkin käytin puheenvuoroja. Kyllä, tämä tutkimus, tämä pahin mahdollinen skenaario, tämähän on sitten vuoteen 2033 asti kaavailtu. Minähän en ole varmaan elossakaan. Kuinka tämä on mahdollista? Ehkä minun pitäisi esittää kysymys toisenkin suuntaan. muista asioissa olen samaa mieltä, mutta en todellakaan ymmärrä tässä, kuinka tämä toimeenpanon pituus voisi olla mahdollista. Mitkä teidän arvionne ovat? Onko tämä pahin skenaario todennäköinen vai kuinka? Me kävimme tätä jo hiukan läpi, mutta voisimme ehkä palata siihen asiaan. Le Grip, oliko teillä jotakin kysymyksiä? Roa Grip. Baldessari. Baldessari, onko hyvä. Si, grazie, presidente. La doma- Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Näiden teknistyyppisten vaikeuksien lisäksi, joihin tässä viittattiin ja joilla perustellaan tämä pitkä ajanjakso, Näiden lisäksi mitään kustannuksia tästä seuraisi kuluttajille ja yrityksille, mikäli nämä järjestelmät, nämä tietotekniset järjestelmät ja niiden käyttöönotto kestäisi niin kauan. En usko, että on mahdollista pitää yllä näin pitkää siirtymäaikaa, vaan sen sijaan olisi laitettava tiukempia määräaikoja ja olisi vahvistettava millä keinoin, mitä mahdollisuuksia on siinä, että, että saadaan käyttöön aikaisemmin uudet järjestelmät? Kiitoksia. Good. Would you like to just perhaps, I think... Hyvä. Uskon, että tämä aikataulukysymys ja teknologiakysymys on se, joka meitä kaikkein eniten tässä huolestuttaa. Voisitteko ehkä hiukan enemmän puhua vielä tästä? aiheesta. So, um, yes, of course we... Kyllä, tietenkin. Me annoimme esimerkin käyttöön otosta yleisesti ottaen ja lähdimme parhaasta mahdollisesta tilanteesta, jossa se veisi viisi vuotta ja sitten pahimmassa tapauksessa se veisi yli 20 vuotta. Uskomme, että toteutettavissa oleva aikataulu olisi sellainen, että se menisi vuoteen 2020 asti. Tämä johtuu siitä, että muut ähm, yleiseurooppalaiset IT-järjestelmät ovat osoittaneet, että me olemme nyt jo saaneet paljon kokous, kokemusta ja voimme siirtyä eteenpäin. Ja Tämä riippuu tietenkin IT-strategiasta, sillä jos me käytämme tiettyjä ratkaisuja, kuten pilvipalveluja ja erilaisia interface-ratkaisuja, tämä saattaisi säästää hyvin paljon aikaa. Mitä tulee sitten taloudellisten toimijoiden kuluihin, sitä ei ole itse asiassa vielä laskettu – Tämän vuoksi me ehdotamme, että teemme vaikutusten arvioinnin ja kuluhyötyarvioinnin tästä ennen kuin aloitamme tämän toimeenpanosuunnitelman. Sillä kysymykset, joita tuotiin sidosryhmien kanssa esiin, toivat selkeästi esiin, että heillä ei ollut hyvää käsitystä siitä, kuinka keskitetty tämä järjestelmä tulee olemaan – meillä on lukuja, jotka menevät 15 000 kahteen miljoonaan euroon yritystä kohti. Eli siis kukaan näitä lukuja ei ole vielä varsinaisesti laskenut. Um. Voisin ehkä lisätä tähän sen, että meidän mielestämme kaikki onnistuu tai kaatuu sen mukaan, onko meillä käytössämme todellakin hyvin ähm, toimiva toiminnassa oleva IT-järjestelmä, tästä riippuu kaikki. Meillä täytyy olla työohjelma IT-järjestelmän suhteen, mutta tarvitsemme vielä enemmän. Meillä täytyy olla täydellinen toimeenpanosuunnitelma, jossa IT-järjestelmä on otettu huomioon. Tästä riippuu kaikki ja tämän avulla voimme saada toimeenpanon tapahtumaan paljon nopeammin kuin pahin mahdollinen arvio vuosi 2020 voisi olla realistinen raja. Komissio itse on ottanut tämän päivämäärän arvioituna takarajana. He ovat maininneet sen siis aikarajana, joka olisi toteutettavissa. I also spend quite some time. Minäkin olen melko paljon aikaa tiimini kanssa käyttänyt siihen, että keskustelimme juuri tästä kysymyksestä ja erityisesti syy, miksi päädyimme tähän vuoteen 2033, oli se, että meillä on kokemusta joistakin olemassa olevista järjestelmistä, joissa meni kuusi tai seitsemän vuotta siihen, että vain yksi prosessin osa sähköistettiin IT-strategia on avainkysymys. Keskittämisen vaikutuksia pitää arvioida tarpeeksi tarkasti. Tässä uudet IT-ratkaisut, pilvipalvelut mainittiin, mikä niiden vaikutus voisi olla. Lyhentäisivätkö ne tätä toteuttamisaikaa? ja minkälainen vaikutus niillä olisi kulujen suhteen toimijoille ja kansalaisille. Kaikki tämä vaatii myöskin sitä, että meillä on projektin hallinta ja tämän vuoksi me suosittelemme vuosittaista raportointia koko tämän prosessin ajan. sekä toteutuksessa että sen jälkeen. Um, Schwab, olkaa hyvä. Honestly speaking, I... Puheenjohtaja, vakavasti ottaen minä olen nyt hiukan yllättynyt tästä. Ei tämä ole mitenkään ensimmäinen kerta, että me keskustelemme tästä. Ja minä henkilökohtaisesti en voi nyt sitten tarkastaa, onko pilvilaskenta tai joku palvelin ratkaisu paras tapa. Ei se ole parlamentin tehtävä arvioida tätä. Ja siksi minun mielestäni tämä on vähän hullua. Joten ainoa kysymys, joka minulla olisi asiantuntijoillemme on, kuka on itse asiassa vastuussa tästä epäonnistumisesta. Ja haluaisin kysyä ihan suoraan. Voitteko sanoa meille, että on epä, onko epäonnistumista se, että jäsenvaltiot haluavat jatkaa 27 erilaisella IT-järjestelmällä, jossa on kansalliset IT-palveluntarjoajat, vai onko tässä epäonnistunut komissio, kun se ei ole antanut selkeää suuntaa jäsenvaltiolle, ja haluaisin tässä mielelläni nyt teiltä selkeän vastauksen. Kiitoksia. Um, uh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että tuen näitä herra Schwabin kysymyksiä luonnollisesti, mutta oletteko todellakin sitä mieltä, että olisi järkevää asettaa vuosi 2033 takarajaksi? Jos minä haluaisin lykätä tai hidastaa asioita, jos olisin kansallinen viranomainen, minä voisin sanoa, että hän on aikaa vuoteen 2033 asti. Minä en tiedä, ehkä komissio voisi tähän vastata, mutta minä uskon, että tämä antaa tietynlaista liikkumisen varaa niille, jotka eivät halua tehdä mitään uudistuksia. Uh, Vaihtoehto olisi, että tämä on niin kauheaa, että me emme halua sen toteutuvan. No niin, ehkä voitte vastata tähän aikatauluun ja sitten herra Salinski, koska hänelläkin on varmasti jotain sanottavaa. Äh, Rova Lejeune. Sure. Niin, vain vastatakseni, ja varmasti Ryt sitten täydentää vastaustani, mutta kysymys, jonka me saimme, eh, joka vastasi tämän tutkimuksen soveltamisalaa, oli se, että eh, täytyy katsoa jotain tiettyä aikajanaa ja parasta mahdollista eh, tilannetta ja pahinta mahdollista ratkaisua on tärkeää korostaa sitä, miksi tämä pahin mahdollinen tapaus voi tapahtua, jos meillä ei ole riittävästi osatekijöitä täydennettynä, jota löytyy tästä tarkistuslistasta, niin että voidaan nopeasti edetä hyväksyttävin kustannuksiin kaikille sidasryhmille. Ja lisätäkseni tähän vain vielä, että tämä suositus, jonka teemme ehdotuksessa on, että 2020 on saavutettavissa oleva mm, aika. Me emme siis suosita vuotta 2030. Meidän mielestä 2020 on ihan saavutettavissa oleva vuosi, jos meillä on hyvin määritelty IT-strategia ja suunnitelma. Uh, Minä uskon, että on erittäin tärkeää hyvin suunnitella IT-strategia. Herra Schwab, uskon, että erityisesti olipa nyt jäsenmaissa vastustusta keskitetylle järjestelmälle tai ei, tämä oli hyvin kriittinen kysymys, jonka herra Schwab tässä toi esiin. So, um, I think it's a mixture of things. Uskon, että tässä on yhdistelmä erilaisia asioita, sillä se tapa, jolla tulli viranomaiset toimivat nyt, on sellainen, että he ovat itse asiassa vastuussa tai jäsenmaat ovat vastuussa IT-järjestelmistä, kun järjestävät tullausta ja joka kerta kun meidän pitää tehdä muutoksia järjestelmään, tämä vaatii sitä, että 27 jäsenmaan järjestelmään tehdään muutos ja prosessi on hyvin hidas. Ja usein se tehdään tavallisen toiminnan kanssa rinnakkain. Tämä on itse asiassa ongelma. Kukaan ei ennen analyysiä ole voinut arvioida, kuinka kauan tämä eri IT-järjestelmien toimeen toteuttaminen, käyttöön ottaminen vaatisi mitään todellista tutkimusta ei ole ollut itse strategian suhteen ja tämän vuoksi tämä tilanne käyttöönoton suhteen on tällainen laillisesti, oikeudellisesti toimeenpano on mahdollinen, mutta meiltä puuttuisi sitä tukevia teknisiä järjestelmiä. Me olemme kaikki hyvin kunnianhimoisia. Haluaisimme saavuttaa 2013 takarajan, mutta todellisuudessa tulee vaatimaan hyvin paljon, että pääsemme tähän, kuten meidän raportissamme kävi ilmi. Ehkä voisin tähän lisätä Kuten mainittua, tässä on yhdistämä erilaisia asioita. Monet jäsenmaat todellakin pitäytyvät omiin järjestelmiinsä hyvin tiukasti, omiin järjestelmiin, joita he ovat kehittäneet, joita he eivät halua menettää tällä hetkellä, ja toisaalta kävi myöskin hyvin selkeästi tässä tutkimuksessa ilmi, että monet jäsenmaat taistelevat hyvin paljon, koska heillä ei ole komission taholta tarpeeksi ohjausta. He tarvitsevat jonkinlaisia ohjelinjoja liittyen siihen, kuinka heidän pitäisi toimia, toteuttaa asioita ja niin kauan kuin näitä päätöksiä ei ole tehty, tilanne on vaikea. Well, I think that's probably a good point then, which... No, uskon, että tämä oli hyvä huomio. Voisin herra pyytää kommentoimaan sitä, mitä hän on tähän mennessä kuullut, joten antaisin teille puheenvuoron. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, first I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että uh, kiitämme tästä tutkimuksesta. Se on korkealaatuinen. Tietenkin meidän arvioimme, tämä on vain ennakkoarvio, koska meillä on ollut vain muutama päivä aikaa, niin se mitä voin sanoa tänään on ainoastaan tällainen väliaikainen reaktio ja se perustuu lähinnä tähän lukuihin kolme ja neljä ja yhteenvetoon ja vähimmäisvaatimuksiin. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että me näemme tässä korkeaa laatua ja, ja se tosiseikka, että kahdeksaa jäsenvaltiota on vain haastateltu, ei anna meille kokonaiskuvaa ja me käymme jatkuvasti neuvotteluja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja silloin kokonaiskuva ja arvio voisi olla erilainen, erityisesti kuten tämä eräs kalvo osoittaa, kuinka monet jäsenvaltiot kannattavat keskitettyä järjestelmää, kuinka monet hajautettua järjestelmää. No sitten toinen asia on se, että tämä määräaika oli 15. syyskuuta 2011 ja monet asiat muuttuivat ja työ jatkuu ja jatkuu hyvinkin nopeasti ja hyvin paljon sanottiin tästä IT-strategiasta. Ja tietenkin se on komission tehtävä ja me teemme sen, mutta me emme voi luoda tätä strategiaa yksin. Me olemme luoneet erityisiä strategio- rakenteita, korkean tason ohjausryhmiä, jossa ovat ähm, eurooppalaiset äh, tullijohtajat. Meillä on huomenakin tällainen kokous, joten ongelma ei liity visioon, vaan siihen, että meidän on saatava kaikki jäsenvaltiot hyväksymään tämä strategia ja sitten meidän täytyy ottaa huomioon myös muiden sidosryhmien edut, erityisesti kauppan edut. Ja täälläkin on erilaisia etuja pelissä. Ja sitten kysymys, joka liittyy eri jäsenvaltioihin ja niiden erilaiseen kokoon. Ja me yritämme löytää jonkin keskitien ratkaisun. Nyt kun keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa ja työskentelemme komissiossa, niin tämä on tällaista variabelia geometriaa, eli e, joka, ei, jokainen ratkaisu ole sellainen, että kaikki jäsenvaltiot sitä kannattaisivat, joten me yritämme esimerkiksi löytää ratkaisun äh, jäsenval- tietylle jäsenvaltioryhmille, esimerkiksi pienille jäsenvaltioille, kun kustannukset voivat olla hyvin samankaltaiset pienille ja suurille jäsenvaltioille, koska samanlaiset äh, yhteydet ja äh, järjestelmät on kehiteltävä. Sitten me olemme myös arvioineet päällekkäisyyksien poiston kustannukset. Eli siis olemme yrittäneet luoda sellaisia järjestelmiä, joita ei käyttäisi pelkästään yksi jäsenvaltio, vaan mahdollisimman usea. Ja sitten tämä kysymys keskitettystä tai hajautetusta järjestelmästä. Tässä ei ole kyse pelkästään IT-strategiasta, vaan myöskin järjestelmän turvallisuudesta, eri sidosryhmien ja jäsenvaltioiden vastuusta. Haluaisin varmistaa Euroopan parlamentille, että strategia on kyllä huoliemme keskipisteessä ja toinen suunnitelma on valmisteilla ja olemme hyvin lähellä viimeistä vaihetta, nimittäin tämän kokonaissuunnitelman kolmatta versiota. Sitten me suunnittelemme monivuotista strategista ohjelmaa, joka esitellään muutaman viikon kuluttua, ja sitten me integroimme tähän monivuotiseen strategiseen ohjelmaan MASPin koko täytäntöönpanoprosessin suunnitelman, ei vain unionin tullikoodeksia varten, vaan kaikkia tullijärjestelmiä varten, koska eivät kaikki tullin toiminnot perustu tullikoodeksiin. On useasti paljon muutakin lainsäädäntöä, joka on katettava tällä IT-järjestelmällä. Ja lopuksi sanoin, että olemme iloisia tästä tutkimuksesta kuitenkin. Meillä on useita kysymyksiä ja haluamme hiukan selvityksiä. ja olemme myöskin tästä löytäneet joitakin yllätyksiä täällä. Meillä ei ole pelkästään CTS-järjestelmää, meillä on yhteyksiä tulliviranomaisten kesken muullakin tavoin, joten tätä pitää hiukan selvittää. Sitten haluaisin vielä korostaa sitä, mikä on jo sanottu. Komission ehdotuksessa meillä on määräaikana vuosi 2020. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvin paljon siitä, että tulitte tänne paikalle ja käytti mahdollisuuden vasta kysymyksiin. Roel Grip on meillä esittelijänä. Oliko teillä vielä muita asioita, joista haluaisitte puhua? Emme ole nyt virallista käsittelyä aloittaneet ja tervetuloa myöskin komissari Schemetalle. Esittelen teidät pian tarkemmin. Mutta nämä asiathan koskettavat teidänkin työtänne. Rouva Le Grip, haluaisitko käyttää vielä puheenvuoron? Hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pahoitella sitä, että en päässyt tänne ajoissa. En, en, en, en voinut olla kuulemassa tämän kertomuksen esittelyä. Olin äänestämässä toisessa valiokunnassa, mutta tulen kyllä perehtymään hyvin hyvin tarkkaan ja perusteellisesti tähän työhön ja sen tuloksiin. On ymmärrettävä, että merkittäviä sopeutuksia tarvitaan tulevaisuudessa tällä alalla. Haluaisin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta, jolla uudelleen laadittaisiin uudistettu tulikohdeksi. Olemme käyneet hyvin perusteellista vuoropuhelua eri tuliviranomaisten ja kansallisten asiantuntijoiden välillä. Tämä on hyvin tekninen ja pitkä kertomus, 250 sivua. Tähän varmasti tarvitaan aikaa, että voimme perehtyä asiakirjan kunnolla. Olen kuitenkin jo sitä mieltä, että kun ajatellaan parlamentin huolenaiheita, jotka esitettiin Salvinin mietinnössä koskien tuulipalveluja, niin voitaisiin varmaankin ottaa sieltä esille joitakin kohtia. On selvää, että tuulikodeksin täytäntöpanon lykkääminen tämähän nähtiin tutkimuksessa, joka esiteltiin. Täällä on oikein eksistentiaalisia kysymyksiä koskien uusia päivämääriä ja näitä optimistisia ja pessimistisiä näkemyksiä siitä, koska voisi uusi järjestelmä tulla käyttöön. Toinen kysymys koskee Lissabonin sopimuksen kanssa eh, samoille linjoille pääsemistä eh, toimivaltuuksien jakamista eh, täytäntöpano sitä huolehtivia tasoja ja näin edelleen. näissä tässä myös delegoidut säännökset ja täytäntöpanosäännökset säännökset ovat kysymyksiä, jotka ovat aivan meidän huolenaiheidemme ytimessä tulevina viikkoina ja kuukausina varmasti vielä voimme tähän asiaan palata. Kiitoksia. Good. Well, I'd like to, um, thank... Hyvä. Haluaisin Pricewaterhouse-tiimiä kiittää hyvin paljon tästä esityksestä ja siitä, että esittelitte sen niin selkeästi. Tämä on varmastikin hyvin hyödyllinen tietopaketti meille kaikille esittelijöille Gripille, Valtasaarille ja muille. Tämä on hyvin monimutkainen, äh, monitahoinen kysymys, erityisesti sillä tämä valiokunta tavallaan siirtyy tähän tätä asiaa käsittelemään melko hiljattain ja vuoden 2009 jälkeen tämä on ensimmäinen suuri kysymys tässä tällä alalla, jota me käsittelemme. Joten uskon, että tämä on tausta tietona erittäin hyödyllinen paketti komission oman paketin kanssa. Ja tämä tulee esittelen teitä Rova varmastikin viemään eteenpäin. Tulee olemaan hyvin kiireinen seuraavina kuukausina. Nyt henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kysymyksistä, tämä asiakirja tulee olemaan meidän web-sivullamme saatavissa. Voitte sen ladata sen sieltä. Ja jos haluatte käydä asioita uudelleen läpi, voimme niitä käsitellä ja voimme myöskin pyytää PricewaterhouseCooperin tiimin uudelleen tänne vierailemaan. Ja jos komissiolla on vielä huomioita, joita he haluavat tehdä, ne ovat myöskin erittäin tervetulleita. Hyvä. Nyt voimme erittäin hyvissä ajoin siirtyä seuraavaan kohtaan toivottaa komissaari Shemetan tervetulleeksi kokoukseemme tänään. Nyt, hyvät kollegat, me aloitamme kokoussarjan komission jäsenten kanssa – Tämä on niin kutsuttua rakenteellista dialogia vuonna 2012 liittyen ohjelmaamme ja uskon, että he tuovat myöskin oman ohjelmaansa asioita vuosilta 13 ja 14 esiin. He, me haluamme nyt käydä läpi strategisemmista, mitä me teemme. Tämä on jotakin, kuten tässä herra Sanchez mainitsi jotakin, mitä me olemme viime syksystä asti valmistelleet. On suuri ilo saada teidät tänne. kertomaan, mikä tilanne tällä hetkellä on ja tuomaan esiin muitakin kysymyksiä, joten olkaa hyvä. Chair, honorable members, a lot. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvät jäsenet, paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun me viimeksi tämän valiokunnan kanssa vaihdomme näkökulmia, mitä tulee tullikysymykseen. Nyt tullikysymykset ovat teille hyvin tuttuja ja teidän keskustelujenne hyvin korkea taso ja teidän ö, mietintöjenne korkea taso Salvino mietinnön oli hyvin vaikuttavaa. Olette juuri keskustelleet tähän liittyen yhteisön uudistetusta tullikoodeksista tämä tulee tulevissa ähm, pohdinnoissa olemaan hyvin tärkeä kysymys. Minulla oli kaksi asiaa tänään. Ensinnäkin juuri tehdyt aloitteet ja sitten hiljattaiset web-ohjelman kehitykset tänä vuonna. Uskoisin, että teille on etukäteen jaettu paperit liittyen työmme aikatauluun. viime keväänä me teemme ehdotuksen yhteisön uudistetuksi tullikoodeksiksi. Minä en nyt tule menemään tämän ehdotuksen yksityiskohtiin, mutta käytän tätä mahdollisuutta siihen, että haluaisin teitä yhteislainsäädäntö lakia säätävänä toimielimenä rohkaisemaan siihen, että pitäydytte siinä, mikä on välttämätöntä ja ettemme menisi nyt sellaisiin kysymyksiin, joista on jo neuvottelujen aikana vuonna 2005 ja 2008 sovittu, on hyvin tärkeää, että saisimme päätökseen tämän ensimmäisen kappaleen modernisaatioprosessista, jotta voisimme sitten ryhtyä seuraavaan osaan työstä. Seuraavassa jaksossa me tulemme toteuttamaan tulliunionin arviointia, jotta voisimme nähdä, missä on puutteita ja tarpeita. Tässä kontekstissa teidän mielipiteenne ja ajatuksenne äh, ovat hyvin tarpeellisia, mutta ensin teidän sitoumuksenne MCCn uudistetun tulikoodeksin yksinkertaistamisessa on ollut ja on hyvin äh, tarpeellinen. Te tiedätte, että toimeenpano suunnitelma on hyvin kilp- ähm, kunnianhimoinen tässä vaaditaan kaikilta sidosryhmiltä paljon sitoumusta ja IT-teknologiaa. Tämä käy hyvin selkeästi ilmi siitä tutkimuksesta, joka meille juuri esiteltiin. Erotettu takaraja joulukuussa 2020 perustuu komission arvioille. Tarkoitus on tarjota tarvittavaa tukea me tulemme äh, juuri nimetyn esittelijän Baltasarin kanssa aloittamaan äh, työn. Ja hyvässä tapauksessa me saisimme tämän Fiskus-järjestelmän vuonna 2013 liikkeelle. Tässä tarkoitus on saada äh, tulliviranomaisten välillä yhteistyötä Euroopan kattavien IT-järjestelmien käyttämisen avulla me pyrimme käyttämään jo olemassa olevia järjestelmiä ja tekemään vain pieniä muutoksia. Tässä ajatuksena on ollut yksinkertaistaa ja rationalisoida eri ohjelmia Tiedän, että neuvostossa eräät valtuuskunnat ovat halunneet jakaa nämä kaksi ohjelmaa eri alaohjelmiin. Minä luotan nyt teidän tukeenne jotta te voisitte tukea komission ehdotusta, jota vastaan neuvostossa on ollut vastustusta. Mitä tulee teollisen tekijän oikeuksien siihen, että tulli tukee niitä. Olen onnellinen, että olette keskittyneet tähän kysymykseen. Huomenna tulette herra Grossmanin mietinnöstä äänestämään ja haluaisin sanoa muutamia sanoja tulevasta säätelystä. Ensinnäkin tuen parlamentin kantaa siitä, että IPR halutaan nyt sen soveltamisala laajentaa nykyistä pidemmälle. Ei ole mitään syytä sille, että tietyt teolliset teo, tekijänoikeudet ovat soveltamisalassa mukana ja toiset eivät. Kaikki teolliset tekijänoikeudet pitäisi ottaa soveltamisalan piiriin ja tulliviranomaisten pitäisi päättää, kuinka ne keskittävät toimensa niin, että ne ottavat erilaiset olemassa olevat riskit huomioon. Toivon, että asetus tekee mahdolliseksi toimia selkeissä to- tapauksissa, jossa on laitonta rinnakkaiskauppaa esiintynyt. Toisekseen komissio on kuullut Nokia Philips tapauden päätöstä tuomioistuimesta. Uskon, että komission ehdotus nykyisellään tarjoaa parhaan mahdollisen tavan käsitellä tätä kysymystä nyt ja tulevaisuudessa. Tässäkään ei ole mitään selkeää syytä sille, että äh, tulli toimia transit ähm, viennissä rajoitettaisiin. Tullitoiminnan soveltumisalaa pitäisi perustaa tuomioistuimen, tuomioistuimen päätöksille. A fundamental question. Should we, in a global market, let free goods pass the EU territory? Tuo, tuotteet ja hyödykkeet, joita on viety läpi EUn ma- mantereen ilman EUn oikeuden haltijaa. Tätä pitäisi tarkastella. Tullilainsäädännön ei pitäisi palvella tätä tavoitetta, mutta sen pitäisi antaa mahdollisuus kehittyä näillä aloilla tulevaisuudesta. Lopuksi toivon, että tulevaisuuden lainsäädäntö huomioi sen, että pääasiassa oikeudenhaltijoiden täytyy maksaa tullikustannukset. Jos tätä ei varmisteta, niin tullit eivät voi toimia enää muiden toimijoiden kyky näkyy, kuten välikäsien toiminta jää tullilainsäädännön ulkopuolelle. Odotan kovasti menestyksekästä keskustelun päättämistä tästä asiasta parlamentissa ja neuvostossa, toivottavasti Tanskan puheenjohtajakauden aikana niin, että vahvempi tulli IPR saadaan toteutettua EU:ssa. Nyt haluan puhua tule, kansainvälistä kysymyksistä, räjähteet Jemenistä hälyttivät koko tulliyhteisön ja osoittivat, että meidän täytyy sopeutua kehittyviin riskeihin. Maailman tulliliitto korosti että tarvitaan laajaa tietoa ennen kuin lentokoneita lastataan tästä lastista. Ja nyt aiomme sopeuttaa nykyisiä tullimääräyksiä niin, että voidaan parantaa tällaisen edistyksellisen tiedon laatua. Tällä tavoin voidaan parantaa lentoturvallisuutta. Otamme huomioon myös teollisen ilmapiirin. Olemme aloittaneet pilottihankkeen Euroopan Express-yhdistyksen äh, kanssa, jotta voimme testata tätä ennen lastausta äh, menettelyä yhteydessä eurooppalaisten ähm, postitoimijoiden kanssa olemme äh, luoneet asiantuntijaryhmän tarkastellaksemme turvallisuuskysymyksiä tällä alalla, muun muassa ottaen huomioon seuraavan postikonferenssin Dohassa vuonna 2012. Meidän täytyy keskittyä monenkeskiseen toimintaan, mutta myös kahdenväliseen tulliyhteistyöhön. Tämä vie minut kansainväliseen sitoumuksiimme itäisten naapuriemme kanssa ja EUn kahden pääkauppakumppanin kanssa, EU:n e, Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa. Suuret kauppavirrat eh, ylittävät EUn itärajat. Eh, haluaisimme vahvistaa itäisten kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta voimme helpottaa eh, kauppaa ja hallinnoida riskejä, jotka liittyvät laittomiin tavaravirtoihin. Ensinnäkin meidän täytyy luoda strategiset puitteet ja löytää yhteiset edut ja luoda konkreettisia toimia ja täytäntöönpanosuunnitelmia. Näin on tehty Kiinan, Venäjän ja Moldovan kanssa. Ukraina on seuraavaksi ohjelmassa. Toinen lähestymistapa EU:ssa koskee tupakan salakuljetusta, koska se on haitallista koko sisämarkkinoille. Viime vuonna äh, luimme kattavan toimintaohjelman, joka sisältää myös itäiset naapurimaat. Nyt me tarvitsemme täydellistä sitoumusta kaikilta osapuolilta, jotta voimme tätä salakauppaa torjua. Sitten on hyviä uutisia äh, transatlanttisesta yhteistyöstä, mitä tulee tulliin. Ja äh, viime vuonna aloitimme, allekirjoitimme yhteisen lausuman Janet Napoletanon kanssa ja tämä sisältää, haluamme vahvistaa yhteistyötä monenkeskisesti ja kahdenvälisesti. Transatlanttinen työ jatkuu monissa eri hankkeissa. Todellista edistystä on tapahtunut pitkässä yhteistyöhankkeessa, nimittäin EU-Yhdysvaltojen kauppakumppanuushankkeiden vastavuoroisessa tunnustamisessa. Sen jälkeen, kun Neuvottelut saatettiin menestyksekkäästi päätökseen viime marraskuussa. Vastavuoroinen tunnustaminen allekirjoitetaan keväällä ja hyödyt nähdään heinäkuusta eteenpäin. Aiomme jatkaa aktiivista osallistumastamme e Yhdysvaltojen lainsäädäntöön konttien sataprosenttista skannauksesta. Ja Yhdysvalloista sanottiin, että tätä 2012 määräaikaa voidaan maksimissaan siirtää kahdella vuodella. Tällä välin olemme mukana Yhdysvalloissa tukemassa vaihtoehtoista lainsäädäntöä ja sen edistämistä kongressissa. EU ja Yhdysvallat kannattavat monenkeskisiä riskinhallintavälineitä eikä niinkään yksittäistä toimintaa. Kun keskustelimme Janet Napolitanon kanssa viime no, marraskuussa sovimme myöskin lentorahditurvallisuuden parantamisesta. Vähän ajan kuluttua valtuuskunta matkustaa Yhdysvaltoihin keskustelemaan siitä, miten EU ja Yhdysvallat voivat tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen lentorahti tarkistushankkeen puitteissa. Aiomme yhdestä ähm, voimavarojamme IPRssä, äh, petoksen torjunnassa, tilastoissa ja monissa muissa kysymyksissä. Teolliset tekijänoikeudet ovat tässä pääsijalla. 85 prosenttia prosenttia kysymyksi, tuotteista, jotka rikkovat teollisia tekijänoikeuksia, tulevat Kiinasta. EUn toimintasuunnitelma teollisista tekijänoikeuksista vuodelta 2009 on tuottanut jotain tuloksia, mutta tämä on pitkä prosessi, jossa tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä Kiinan kanssa, jotta voidaan saada aikaan käsikosketeltavaa edistystä lähivuosina. Mitä tulee tuotantoketjuturvallisuuteen, me panemme täytäntöön äh, älykkään ja turvallisten kauppaa äh, toisen vaiheen. Äh, myöskin pohdimme sitä, että voitaisiinko panna käyttöön vastavuoroinen tunnustaminen EUn ja Kiinan välillä. Päätavoitteemme on helpottaa luotettujen eh, EUn kaupankävijöiden toimintaa Kiinassa. sekä mitä tulee Yhdysvaltoihin, että Kiinaan, että itäisiin naapurimaihin odotan teidän tukeanne, jotta voimme edistää EUn agendaa kaikissa yhteyksissä, joita teillä saattaa olla. Tämä oli nyt eh, yleiskuva pää lainsäädäntöehdotuksista ja aloitteista ja odotan nyt kovasti teidän mielipiteitänne näistä asioista ja muista kysymyksistä, jotka kiinnostavat imco valiokuntaa Kiitoksia. Uh, well, thank you very much indeed. Kiitoksia hyvin paljon komission jäsen tästä hyvin hyödyllisestä ja hyvin laaja-alaisesta esittelystä me saimme tässä myöskin ajankohtaista tietoa teidän kansainvälisestä toiminnastanne, vaikka me olemme erityisesti kiinnostuneet tietystä kysymyksistä, kuten esimerkiksi tuoteturvallisuudesta ja tuoteväärännöksistä, joihin palaamme pian. Eli annan nyt puheenvuoroja. koordinaattorit varmasti haluavat puhua myöhemmin. Rauha Gelpelt, Sademosa, Gansnietsi. Schwab, Koratsa Bild, Baltasari ja Smith. Meillä on jonkin verran aikaa. Voisimme ehkä ryhmitellä kysymyksiä ottaa muutaman kysymyksen kerrallaan, jotta kaikki saavat vastauksen. Haluaako kukaan muu sitten puheenvuoroa? Rauha Galpelce ja Shademuussa ensin. Olkaa hyvät. Szépen elnök úr, tisztelt biztos úr, nagyon köszönöm az ön felvezetőjét, és... Hyvä komission jäsen, kiitoksia tästä esittelystä. Luonnollisesti me näemme, että nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä ja nämä ovat tärkeitä kysymyksiä myöskin Euroopan unionin tulevaisuudelle ja yhtenäis markkinoille, sisämarkkinoille. Minulla on yleinen teoreettinen kysymys. Haluaisin teidän apuanne, jotta selkeästi näkisin näissä asioissa minulla on veroneuvoja ja olen verokysymyksiä kansainvälisellä kentällä pohtinut, joten ymmärrän näitä asioita sekä käytännössä että teoriassa. Jos meillä on yhtenäismarkkinat, tämähän on kaikkien jäsenmaiden tavoite. Ja jos käy ilmi, että tietyt jäsenmaat hyötyvät siitä, että yhtenäismarkkinat luodaan, ne saisivat etua siitä. Ja sitten toiset kärsisivät näistä sisämarkkinoista. Yksi väline yhtenäismarkkinoilla on verotus. Se on nyt jäsenmaiden hallittavissa oleva. Ja tämähän on myöskin talouspoliittinen väline. Luonnollisesti ta- veromuutokset ovat tällaisia. Ne tukevat tiettyä intressiryhmää ja eivät sitten tue toista ryhmää. Minun kysymykseni on seuraava. Tiedättekö te mitään sellaisia verotuksellisia toimia, jotka eivät ole syrjiviä? Tai jos menemme vielä pidemmälle, Tällä hetkellä komissio on tarkastellut asioita tästä näkökulmasta, mutta jos ajatellaan, että päätavoite on luoda työpaikkoja ja nähdä, pääsevätkö jäsenmaat tähän vai ei. En tiedä, tuliko tämä nyt selkeästi tämä kysymys esiin, mutta tämä on mielestäni hyvin tärkeä asia. Jos me emme näitä asioita pysty ratkaisemaan, me emme voi sisämarkkinoista puhua, siis ilman veropolitiikkaa. Kyllä tässä oli hyvän laaja saada kysymyksiä, ei vain herra Shemetalle, vaan yleisestikin. Otan Sadimosan seuraavana ja sitten saatte vasta molempiin kysymyksiin sen jälkeen. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, thank you. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen siitä, että tulit tänne ja osallistutte tähän hyvin tärkeään vuoropuheluun parlamentin ja komission välillä. Minulla on aivan ensin kysymys. Te puhuitte teollisen tekijän oikeuksien vahvistamisesta ja suojelemisesta. Minä haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteen on aktan suhteen? Kuinka akta vaikuttaa tähän työhön ja tähän alaan? Tiedän, että te ja parlamentti tulevat käsittelemään aktaa tulevina kuukausina, mutta haluaisin kuulla mielipiteenne tähän asiaan liittyen. Sitten te sanoitte, että oikeuksien haltijoiden pitäisi maksaa tullimaksuja. Ne tulee teollisen tekijänoikeuksien suojeluun. Tietenkin haluaisin kuulla tästä enemmän, mutta mitä tulee sitten tuoteturvallisuuteen, varmasti olette sitä mieltä myöskin, että viranomaisilla pitäisi olla vastuu siitä, että ne tuotteet, jotka tuodaan Euroopan unionin alueella, ovat turvallisia. Toivottavasti olette samaa mieltä, että on jäsenmaiden vastuulla varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia. Onko teillä yleiskuvaa siitä, kuinka tällä hetkellä jäsenmaat rahoittavat näitä maksuja, mitä tulee tuoteturvallisuuteen? Onko tässä tapahtunut kasvua tai taantumista? Onko teillä vastausta tähän? Uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, toivon, että ymmärsin oikein. Minun täytyy sanoa, että veropolitiikan koordinointi Euroopan unionissa on jotakin, millä pitäisi olla tärkeämpi rooli, ja komission toiminta itse asiassa etenee tähän suuntaan. Jos te katsotte viimeisintä vuotuista kasvuselvitystä, verokysymykset ovat mukana osana tätä kasvuselvitystä ja tämä tarkoittaa sitä, että veropolitiikasta on tullut välttämätön talouden ohjausjakson osa. Tämä on siis se tapa, jolla me näemme nämä kysymykset. Jos te tarkastelette viime vuotisia komission aloitteita. Kaikki ne ovat suuntautuneet parempaa veropolitiikan koordinaatio kohti. Ja käsittelevät verotustehokkuutta, esimerkiksi mitä tulee sisämarkkinoihin, energiaverotus, Direktiivi on täysin näillä linjoilla. Transaktiovero, kun otetaan huomioon finanssisektorin kehitystä, me on täysin näillä samoilla linjoilla. Eli se, mitä me tarvitsemme nyt, on tämän lainsäädännön hyväksyminen. Ja tietenkin minä kehotan neuvostoa tekemään nämä päätökset mahdollisimman nopeasti. Ja te toitte veropetokset myöskin esiin. Tänä vuonna tämä kysymys on hyvin korkealla meidän työlistallamme. Se on hyvin tärkeää. Ja tulevina päivinä me tulemme aloittamaan julkisen kuulemisen verotukseen – kahden kerta, kaksinkertaisen verotuksen liittyen, veroparatiiseihin liittyen. Eli kaikki nämä kysymykset ovat nyt työn alla. Kun otetaan huomioon aloitteet Euroopan unionin tasolla ja myöskin kaikkien toimien koordinointi, joita myös jo eurooppalaisen talouden ohjausjakson puitteissa toteutetaan, mielestäni se kehitys, jota me ehdotamme, on täysin linjassa yhtenäismarkkinoiden paremman toiminnan kanssa ja olen täysin sitä mieltä, että veropolitiikka on hyvin tärkeä asia, mitä tulee yhtenäismarkkinoihin. Sitä pitää hyvin läheisesti tarkastella. Sitten teidän kysymyksenne koskien aktaa. Olen sitä mieltä, että akta ei muuta Euroopan unionin lainsäädäntöä. Tarkoitushan on luoda läheisempää yhteistyötä eri maiden välillä, kun taistellaan teollisia tekijänoikeusloukkauksia vastaan. Olen tyytyväinen myöskin siihen, että aktassa on elementtejä, jotka koskettavat tulli, suojelutoimia, mutta meidän pitää ottaa luonnollisesti huomioon poliittinen tilanne. Tämän vuoksi komissio ehdotti tai itse asiassa pyysi tuomioistuinta antamaan oman kantansa – minä en halua nyt tuomioistuimen kantaa ryhtyä ennustamaan, mutta toivon, että se tulee olemaan myönteinen aktaan liittyen. Tuoteturvallisuuteen liittyen olen täysin samaa mieltä, että tämä on hyvin tärkeä, melko uusi elementti tullitoiminnassa – ja me korostamme sitä hyvin paljon. Viime vuonna me saimme kattavan linjan tulli viranomaisille. Ja tätä teollisuus otti hyvin vastaan, erittäin hyvin vastaan näihin ohje nuoriin liittyen. Uskon, että meillä tulee olemaan niiden myötä paljon yhtenäisempi tulliviranomaisten lähestymistapa, mitä tulee tuoteturvallisuuteen. Uskon, että tulli on ensimmäinen linja, jossa vaarallisia tuotteita voidaan tunnistaa ja poistaa markkinoilta Tämä, tapa, tämä on paljon vaikeampaa sen jälkeen, kun nämä tuotteet on toimitettu markkinoille. Ja tämä on se syy, miksi me kiinnitimme tähän toimeen hyvin suurta huomiota, mitä tulee viranomaisten toimintaan. Kiitoksia. Te varmasti haluatte palata vielä tähän kysymykseen, mutta meillä oli muita puheenvuoropyyntöjä, joten ehkä voitte puhua aivan lopuksi seuraavaksi Kalietti ja Konferaatti. Ähm, labas dienas, komissaarkungs. Mr. Commissioner, uh, thank you for your uh, introductory... Hyvä. Komissiaisen kiitos alustuksestanne. Minä haluaisin mennä kysymykseen tullin tehokkaasta toiminnasta. Minä tulen Latviasta, joka on Euroopan unionin rajavaltio ja myöskin valvoo Euroopan unionin rajan turvallisuutta. Jos me katsomme sopimuksia, niin silloin aivan selvästi sanotaan 325 kohdassa, että jokaisen jäsenvaltion täytyy huolehtia yhtä lailla omista taloudellisista eduistaan kuin unionin taloudellisista etuista. Ja yksi päävälineistä tässä on tullien tehokas toiminta ja modernit tullipalvelut. Rajavaltioille tullipalvelujen modernisointi vaatii hyvin paljon investointeja. Ja jos nyt katsomme tätä komission ehdotusta vuoden 2014-2020 budjetille, niin meillä on siellä tuo Fiskus-ohjelma. Tämä ohjelma ei anna lisämäärärahoja rajavaltioille. Eikö olisi kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaista, että rajavaltiot saisivat enemmän tukea tullin tehokkaan toiminnan edistämiseksi Euroopan unionin budjetista. Olisitteko avoin tällaiselle ehdotukselle tulevaisuudessa? Ja lopuksi käyn vielä puheenjohtajan puoleen, koska minä olen kyllä Minusta on kyllä ikävää, en voi puhua Latviaa täällä, koska Latvia on Euroopan unionin virallinen kieli ja tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, että minun on pakko käyttää jotain muuta kuin äidinkieltäni. Kiitoksia. Thank you. I'll, I'll respond to, to your point later. Kiitoksia. Palaan tähän asiaan myöhemmin. Konferaatti, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Sanoitte meille, että haluaisitte ratkaisun, jossa yhdistetään Euroopan tulliunioni ja verounioni. Haluaisitte vain yhden lainsäädäntövälineen ja selititte, mitä syitä tässä ovat. Ne ovat lähinnä poliittisia. Olisi lähetettävä viesti Euroopan kansalaisille – niin se pitäisi olla mahdollisimman stimuloiva ja yhdenmukainen. Haluaisin kuitenkin kysyä, oletteko te ja teidän avustajanne arvioineet sitten, mitä vaikeuksia objektiivisesti on yhdessä ainoassa välineessä, koska koseassa on kaksi asiaa, jossa epäilemättä on yhden, yhdennettäviä tekijöitä, ja, mutta myös hyvin erilaistakin dynamiikkaa. Ja jos nämä erilaiset, erilaiset elementit sitten yhdistetään, niin kuinka onko, onko mahdollista, että olisiko niin, että näihin erilaisiin elementteihin olisi otettava kantaa niin, että meillä olisi kaksi erilaista välinettä tässä asiassa. Kysyn tätä, koska olen huolissani siitä, että nämä eriytyvät dynamiikat näillä kahdella alueella. Ja yhdentämisestä aiheuttava taakka saattaa aiheuttaa ajanhukkaa ja sitä, että menetetään syvällisyyttä yksityiskohdissa on kaksi erilaista välinettä mahdollistaisi sen pelkään, että lopputulos on liian yleinen, koska siinä on pidettävä yhdessä asioita, jotka lähtökohdiltaan ovat hyvin kaukana toisistaan. Suoraan sanottuna tästä haluaisin teiltä kysyä, oletteko näitä pohdintoja omalla tahollanne käyneet? Kiitoksia. Commissioner. Komissari. No, mitä tulee rajavaltioihin? Ymmärrän rajavaltioimme tehtävät erityisesti niiden tehtävät, jotka ovat itärajalla. Ja siksi viime vuonna minä ehdotin tätä itärajatoimintasuunnitelmaa, joka sisältää aivan konkreettisia toimia, yhteistoimintaa, teknistä apua rajavaltioillemme – ja monille muita toimia, jotta voidaan vahvistaa näiden jäsenvaltioiden kykyä suojata itärajaamme. Nyt kun katsomme tämän asian rahoituksellista puolta, no minun täytyy sanoa, että Fiskus-ohjelma on jo askel eteenpäin, koska se suunnittelee suunnittelee yhteistyötä IT-järjestelmien kehittämisen saralla, koska tällä tavoin saadaan suurtuotannon hyötyjä jäsenvaltioillemme sen sijaan, että kehitetään ja tuotetaan IT-järjestelmiä 27 jäsenvaltiossa, voimme kehittää niitä yhdessä ja jakaa ne sitten jäsenvaltioiden kesken. Joten tämä kyllä on mukana Fiskusohjelmassa. Sitten mitä tulee tähän laitteistoon ja itäisen rajamme jäsenvaltiot pyytävät lisää tukea laitteistoa varten, oli kyse erilaisista läpivalaisulaitteista tai muista välineistä, niin me olemme sitä mieltä, että tämä mahdollisuus on aluekehitysrahastojen puitteissa. Ja itse asiassa ähm, minun palveluyksikköni tällä hetkellä käyvät keskustelua äh, tai oikeastaan neuvotteluja äh, aluepääosaston kanssa siitä, miten voidaan käyttää aluerahastoja äh, tullin tarpeisiin. Ja Tämä on myös suunnitteilla tulevia rahoituspuitteita varten ja jos otetaan huomioon, että jäsenvaltiot itärajalla ovat tilanteessa, että niiden täytyy mm, tavallaan yhtenäistää tämän rajan valvonta, niin tällainen yhteistoiminta, jossa hyödynnetään aluerahastoja, voisi olla ratkaisu tähän ongelmaan, jonka mainitsitte. Sitten Fiskus-ohjelmasta ja siitä, pitäisikö meillä olla yksi tai kaksi ohjelmaa, jos nyt ymmärsin oikein teidän kysymyksenne. Tietenkin me keskustelimme hyvin paljon eh, kahden ohjelman yhdistämisen hyödyistä ja mahdollisesti myöskin sen kielteisistä vaikutuksista – mutta äh, loppujen lopuksi tulimme siihen johtopäätökseen, että tällainen ohjelman yhteinen käsittely on hyödyksi, koska tarvitsemme myös parempaa yhteistyötä veroviranomaisten ja tulliviranomaisten välillä. Ja valitettavasti näin ei aina ole tänä päivänä. Joten yhdistämällä kaksi ohjelmaa yhdeksi mutta samanaikaisesti asettamalla selkeitä rajoja, kun on kyse tulliasioista ja kun on kyse verotuksellisista asioista, niin me mielestämme ehdotamme ratkaisua, joka toisaalta yksinkertaistaa tätä ohjelmointia ja toisaalta mahdollistaa sen, että meillä voi olla synergiaetuja verohallinnon ja tullihallinnon kesken. Ja samalla varmistetaan, että asiat, jotka ovat erillisiä tullille ja verotukselle, voidaan käsitellä tässä ohjelmassa erikseen joten odotan kovasti tätä jatkokeskustelua myöskin tässä valiokunnassa, mutta meidän on myös otettava huomioon komission yleistavoite, jota myöskin tämä parlamentti tuki, että meidän on vähennettävä monivuotoisten rahoituspuitteiden monimutkaisuutta ja yksinkertaistaa järjestelmää ja myös ohjelmien määrä on yksi tapa yksinkertaistaa järjestelmää. Well, I'm sure Mr. Baldessari, who's our... Olen varma, että herra Baltasaari, meidän esittelijämme voi palata näihin asioihin myöhemmin, mutta te varmastikin tiedätte, että me olemme sopineet yhdestä yhteisestä ähm, ikon valiokunnan kanssa tehtävästä tarkastelusta, mitä tulee teidän aloitteisiinne. Raakaan, niin siis otimme huomioon teidän kommentinne. Valitettavasti täällä on nyt rajallinen määrä tulkkauskoppeja tässä salissa, joten... If I would... Anteeksi herra puheenjohtaja, mutta minulle ei ole helppoa käyttää tätä erityisterminologiaa vieraalla kielellä. Entä jos minä en puhuisi lainkaan englantia, kuinka minä voisin osallistua tähän työhön sitten? We will do our best. Me teemme parhaamme, sitä minä halusin sanoa. Nyt eh, Schwab ja Kortsa Bild seuraavana, olkaa hyvä. Exchanging with us today. Kiitoksia näistä huomioistanne komission jäsen. Haluaisin puhua neljästä asiasta. Ensinnäkin kollega Schaldemoosen äh, äh, kommentti Aktaasta. Ensinnäkin on sanottava, että herra äh, Kreutzmannin mietintö kattoi nämä aktakysymykset varsin selvästi, ja emme me eurooppalaisina voi sanoa, että oikeuden toteuttaminen ja omaisuusoikeudet ovat perus perustuslakiin kirjattuja oikeutta. Oikeuden toteuttaminen on yksityisoikeudellista ja tulliviranomaisten on aktan puitteissa toteutettava tiettyjä oikeuksia, vaikka se koskettaisikin ihan tiettyä yritystä. Ja kollega Kreutzmannin tekemä linja, joka liittyy teollisen tekijänoikeuksiinhan oli se, että lisenssioikeudelliset sopimukset ovat sellaisia, että yritysten on niistä sovittava, mutta kun on kyse mm, piraattituotteista, niin silloin ö, tulliviranomaiset ovat vastuussa. Ja minä todella painotan tätä, koska Euroopan unionin hyvät kollegat, kuten Hansker Pötterinkin sanoi aikanaan, että ö, ei ole alue, jossa valtiolla on oikeus, vaan oikeudella on valta ja näin täytyisi olla. Puhuitte transatlanttisesta yhteistyöstä ja sataprosenttisten tuontituotteiden läpivalaisusta, eh, mutta sisämarkkinavaliokunnassa tänä aamuna puhumme siitä, että modernisoitu tullikoodeksia ei edes Euroopassa tule toimia vuoteen 2020 mennessä. Ennen kuin katsomme eh, yleismaailmallisesti, meidän täytyisi täällä kotipuolessa tehdä kotoläksymme jäsenvaltioiden kanssa. Ja eh, ilmeisesti nyt on suuri ongelma siinä, että pienet jäsenvaltiot näkevät erilaisia tehtäviä tulliin IT-järjestelmille kuin suuret jäsenvaltiot. Ja siksi eh, olisi ehkä hyvä, että tehtäisiin jonkinlaista osittaista yhteistyötä. Esimerkiksi pienet eh, jäsenvaltiot, jotka haluavat jonkinlaista eh, ohjenuoraa komissiolta voisivat luoda sitten jonkinlaisen eurooppalaisen tulliviraston, johon sitten suuremmat jäsenvaltiot osallistuvat, jos haluavat tai eivät. Eli tällaista vahvistettua yhteistyötä. Sitten kolmas kysymys, joka liittyy osittain työhemme, Tähän sanoitte, että tullipolitiikka liittyy vahvasti verotuspolitiikkaan ja me tietenkin tarvitsemme veropolitiikan parempaa koordinointia sisämarkkinoilla, erityisesti sisämarkkinoiden hallinnoinnissa. Kuitenkin on useita tapauksia, joissa minä todella epäilen, onko komissio valmis ja halukas kritisoimaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät pidä kiinni näistä tavoitteista, että luodaan todella sisämarkkinaorientoitunutta veropolitiikkaa. Ja Siksipä odotan kovasti sitä, mitä vuosittaisessa kasvuanalyysissä sanotaan, jos aiotte tulevaisuudessa nostaa esiin enemmän näitä kysymyksiä. Ja kollega Koratsa Pilt varmasti puhuu tästä myös vielä. Ja sitten viimeinen neljäs kohta. Kollega Koreja de Campos lähti juuri äsken. Hän on ja meidän esittelijämme sähköistä kaupasta ei ole täällä, mutta sähköisen kaupan työryhmä useasti sanoi, että me tarvitsemme olemassa olevien sääntöjen yksinkertaistamista arvonlisäveron alalla, jotta rajat ylittävää kauppaa voitaisiin yksinkertaistaa. Se on vaikeaa, mutta ehkä voisitte sanoa siitäkin sanasen. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, viime vuonna parlamentti äänesti mietinnöstä tehokkaasti tehokkaammaksi toiminnaksi Euroopassa ja minäkin olin tuolloin mukana ja nyt haluaisin tiedustella teiltä erityisesti verotukseen ja Unkariin liittyvästä kysymyksestä. Olemme ymmärtäneet, että verotuspolitiikka on kansallinen kysymys ja me kaikki haluamme kuitenkin toimivat sisämarkkinat. Tiedän, että olette ollut hyvin omistautunut ja vastannut meidän kysymyksiimme, meidän kirjeisiimme, te olette ollut yhteydessä Unkarin viranomaisiin. Me olemme täällä käsitelleet näitä kysymyksiä tässä valiokunnassa myöskin vastaavan ministerin kanssa ja IMKon valiokunta vieraili Unkarissa viime vuonna. Me olemme kuulleet nykyiseltä hallitukselta, että verorajoitukset ovat nyt määräaikaisia. Ne tullaan poistamaan erityisesti mitä tulee vähittäiskauppaan. Unkarissa on vaikea taloudellinen tilanne, vaikea ympäristö, eikä ole sopivaa vain huutaa ja syyttää tiettyä maata. Pitäisi olla rakentavampi, jos haluamme saada aikaan todellakin toimivat yhtenäismarkkinat. Meidän pitäisi saada aikaan vuoropuhelua me ja Euroopan yrityssektori ovat tästä kiinnostuneita. Meillä on ollut yrityssektorin kanssa vuoropuhelua, he haluavat se jatkaa. Me emme halua olla kansallistamisen kannalla Euroopassa. Minun kysymykseni on se, mitä te teette vuoropuhelun suhteen Unkarissa ja näettekö te joitakin sellaisia toimintatapoja, jotka mahdollisesti ovat syrjiviä ja johtavat äh, rikkomusmenettelyyn? Kiitoksia. Well, so I usually get small questions. Yleensä minä saan pieniä kysymyksiä, mitä tulee verotukseen. Nämä ovat asioita, jotka kiinnostavat monia. Vastauksena viimeiseen kysymykseen me olemme lopettelemassa tämän verokysymyksen toimeenpanoa Unkarissa. Meidän palvelumme on tehnyt valtavan paljon töitä analysoidessaan yksityiskohtaisesti tätä vähittäismyyntiverotusta. Minä en nyt vielä pysty sanomaan, mikä viimeinen sana tulee olemaan, sillä muut yksiköt tämän kannan tulevat antamaan, mutta lopullinen päätös tulee tulemaan vielä tämän kevään aikana, uskoisin. Sitten liittyen IT-sääntöjen yksinkertaistamiseen te tiedätte, että viime vuonna me annoimme julkilausuman IT-alan tulevaisuudesta, missä me määrittelimme tällä alalla meidän suunnitelmamme. Ja minun täytyy sanoa, että Tanska on puheenjohtajamaana ollut hyvin aktiivinen, pitänyt tätä julkilausumaa esillä ja he haluavat neuvoston johtopäätökset tähän julkilausumaan liittyen saada aikaan. Ja johtopäätösten perusteella me tulemme sitten suuntaamaan oman työmme tässä erityisessä ehdotuksessa. Me odotamme joitakin päätöksiä jo tänä vuonna. Esimerkiksi me aiomme kehittää webportaalia. joka tehtäisiin yrityksille vapaaksi käyttää. Tänä vuonna me aiomme myöskin tuoda yhteen yrityksien edustajia, verohallinnon edustajia ja ihmisiä komissiosta keskustelemaan siitä, mitkä olisivat avainkysymyksiä yritysten näkökulmasta, sillä itse on hyvin monimutkainen, joissakin tapauksissa hyvin tekninen ala ja on tietenkin hyvin tärkeää kuulla ja ottaa huomioon se, mitä yrityksillä on ehdotettavana tai mitä he haluaisivat parantaa. Ja tämä työryhmä tulee olemaan sellainen foorumi, jossa näitä näkökulmia voidaan vaihtaa. Tänä vuonna me aiomme myöskin käsitellä ALV-petoksia ja kehittää toimintaa tällä alueella vuosina 2000 2012 ja 2013 me tulimme esittämään muita ajatuksia, joita tullaan meidän julkilausumissamme esittelemään, mitä tulee ALV-kysymyksiin. Tarkoituksena on vähentää taakkaa. Tämä on erityinen asia, johon me kiinnitämme huomiota verokoordinointiin liittyen uskon, että ne ajatukset, joita on ats tiimoilta ehdotettu, ne heijastavat hyvin sitä, mitä todellakin tarvitaan verokoordinoinnin suhteen. Neuvosto tulee käsittelemään näitä kysymyksiä mitä tulee valvontajärjestelmään ja toivon, että se tulee tekemään meille täysin mahdolliseksi toimeenpanna toimia ja antaa konkreettisia suosituksia jäsenmaille. Me olemme jo laatimassa suosituksia jäsenmaille ja minä näen tämän vahvana välineenä koordinoida veropolitiikkaa paremmin. Esimerkiksi me puhumme verouudistuksista niin, että verotus tukisi kasvua ja on erittäin tärkeää, että näitä toimia tehdään ja toteutetaan yhtä aikaa kaikissa jäsenmaissa. Kun huomioidaan, että työhön liittyvä verotus on hyvin muuttumatonta ja muilla aloilla, jotka paremmin tukevat kasvua, muutosta voi tapahtua. Sitten meidän omiin tehtäviimme liittyen ja siihen liittyen, mitä meidän tulee tehdä uuden uudistetun tullikodeksen suhteen oli hyvä, että näimme tässä PricewaterhouseCoopersin tutkimuksessa optimistisen ja pessimistisen arvion tilanteesta. Tämä pessimistinen arviohan asetti sellaisen takarajan, että sinä vuonna me emme ehkä ole täällä enää kaikki elävien kirjoissa. mutta on hyvin tärkeää, että arviointia tehdään hyvin tarkasti tässä uudelleen laatimisen valmistelun aikana. 2020 voisi olla realistinen takaraja toimeenpanolle, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myöskin se, että kyseessä ei ole vain komission työ. Jos tämä riippuisi vain komissiosta, me voisimme toimia hyvin nopeasti, mutta mukana ovat kaikki jäsenmaat ja se, mikä on myöskin hyvin tärkeää, kauppaa harjoittavat tahot, ja meidän täytyy varmistaa, että kaikki osalliset ovat kykeneviä toimeenpanemaan sen, mitä tässä uudistetussa tullikoodeksissa on. Ja Price Waterhouse Coopers ehdotti tässä säännöllistä raportointia teille ja neuvostolle ja me olimme komission hyvin valmiita pitämään teidät ajan tasalla tällä alalla, jotta voimme tätä prosessia parhaalla mahdollisella tavalla hallita. Hyvä, nyt meillä on vain viisi minuuttia aikaa jäljellä. Kaksi kysymystä, herra Schmidt ja herra Baltasar. Ehkä te voisitte esittää lyhyitä kysymyksiä, herra Schmidt, olkaa hyvä. Sitten sen jälkeen esittelee Baltasar. Um, thank you, Mr. Commissioner. Uh, I think... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Te olette olleet hyvin aktiivisia verotuksen suhteen. Joissain teidän ehdotuksena olette vähän liiankin aktiivisia, mutta käsitellään tätä jossain toisessa valiokunnassa. Eh, mikä on teidän pahin mahdollinen skenaarionne eh, uudistetussa tullikoodistuksessa? Me kuulimme täällä, että se on eh, vuonna 2033. Mikä on teidän skenaarionne? Kyllä, tämä on minun kysymykseni. Niin, minulla on toinenkin kysymys. Tämä liittyy aktaan. Ja kysymykseni kuuluu, miksi komissio lähettää sen nyt tuomioistuimeen? Miksi ette lähettäneet sitä aikaisemmin? Tehän jo allekirjoititte sen. Kiitoksia. Mr. Baldassari. Herra Baltasar. Grazie, presidente. Naturalmente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä tästä mahdollisuudesta käydä keskustelua, koska näin voimme äh, päästä tästä pessimismistä, joka vallitsi täällä valiokunnassa tuon tullikoodeksin käyttöönoton suhteen. Mutta tässä on kaksi kysymystä. Meidän rajoamme eivät ole pitäviä missään tapauksessa, erityisesti kun ajatellaan väärännyksiä, maatalous- ja kauppa, kaupallisia tuotteita, niiden väärännyksiä. Väärännettyjä maataloustuotteiden tuojien lähteet ovat kyllä hyvät. Kyllä siellä hyvin tiedetään, missä asioihin kiinnitetään huomiota että missä ei. Kuinka sitten voimme tehdä tuuliliiton, jossa huomiota kiinnitettäisiin samalla tavalla näihin asioihin niin, että meillä olisi yhtä valppaat äh, rajanvalvojat kaikkialla. Komission ehdotuksessa on tämä yhteinen toimintaohjelma – te näette perusteluja, jotka ovat täysin vakuuttavia, mutta on kuitenkin totta, että fiskusohjelman toimijoita on vielä kaksi, tulliviranomaiset ja veroviranomaiset. Tullikysymyksessä on enemmän joustavuutta ja sietokykyä valtiossa verrattuna verokysymyksiin siellä – sovelletaan yksimielisyyttä. Ohjelman tavoitteita on kaksi erilaista. Tämä ohjelma on jaettu kahteen osaan ja komissiolla on tämä sama ehdotus, jossa on ikään kuin kuusi erilaista alkuehdotusta. Fiskussissa on kaksi erilaista muodostelmaa. Työohjelma on erilainen työ tulli- ja veroaloja varten – ja sitten tässä vielä kaksi erilaista ATK-järjestelmääkin. Niitä varten pelkäänpä, että nämä että tämä verokysymys, kun otan huomioon sen monimutkaisuus ja arkaluontoisuus jäsenvaltiossa voi olla, että se saattaa viivästyttää koko ohjelman toteuttamista ja tämä olisi todella vahinko. Kiitoksia. Good. Thank you. Uh, commissioner. Hyvä, kiitoksia. Komission jäsen, olkaa hyvä. So, first of all... No niin, ensinnäkin liittyen minun pessimistiseen määräaikaani. Tärkeää on se, että uudelleenlaatimisehdotus laatimisehdotus hyväksytään mahdollisimman pian. Tämä on ensimmäinen määräaika, josta lähdemme sitten laskemaan muita määräaikoja. Ja uskon, että se aika, jota tässä meidän uudelleen laatimisehdotuksesta ehdotettiin tämän ensimmäinen joulukuuta 2020 ja myöskin ehdotimme, että järjestelmät astuvat voimaan asteittain. Se ei tarkoita siis sitä, että kaikkea pitää lykätä vuoteen 2020 asti ne astuvat asteittain voimaan, niin tämä on minun mielestäni realistinen määräaika ja yhteistyöllä pystymme saavuttamaan tämän takarajan ja myös meidän kaupan kävijämme, jotka ovat kumppaneita tässä ohjelmassa, pystyvät myös toteuttamaan mahdollisesti esimerkiksi nämä IT-vaatimukset, jotka liittyvät tämän koodeksin täytäntöönpanoon. Sitten aktasta ja mm, siitä, miksi nyt. No, se oli kollegion päätös ja no, komission valmis kuulemaan, mitä tuomioistuin aikoo sanoa ja siltä pohjalta aiomme suunnitella lisätoimenpiteitä joten kuten sanoin, mitä tulee perus säädöksiin, akta ei muuta siinä mitään, joten emme ajatelleet, että se saattaisi herättää tällaisen reaktion. Sitten kysymyksestä joka liittyi tullisäädösten yhdenmukaisempaan täytäntöönpanoon tai soveltamiseen. Itse asiassa, jos katsotte meidän ehdotuksiamme ja myöskin ehdotuksia, jotka tulee vielä ohjelman mukaisesti, niin ne ovat kaikki suuntautuneet siihen, että tasaisemmalla tavalla sovelletaan EUn sääntöjä tulli hallinnossa. Ja tämä tulli säännös, josta te myöskin puhuitte, on myöskin orientoitunut siihen, että teollisia tekijänoikeuksia yhdenmukaisemmin pannaan täytäntöön ja tämä säädös yhdessä muiden ehdotusten kanssa, joita aiomme tehdä tänä vuonna, esimerkiksi tiedonanto riskinhallinnasta ja äh, tuotantoketjuturvallisuudesta, joka tekee riskinhallintajärjestelmistä yhdenmukaisempia yhteisössä, niin tämä johtaa tullilainsäädännön yhdenmukaisempaan soveltamiseen ja on myös minun tavoitteeni saada aikaan äh, tullihallinto, joka on eräänlainen brändi, on ihan sama, mistä kohdin äh, EU-hun tulee. Äh, sääntöjen soveltaminen on yhdenmukaista koko EU:ssa. Ja sitten tämä 2 versus 1 ohjelma. Minä jo esittelin argumenttini, tietenkin keskustelu alkaa vasta tässä valiokunnassa ja me olemme valmiita tulemaan tänne ja keskustelemaan ihan yksityiskohtaisesti tämän lähestymistavan hyödyistä. Meidän on myös katsottava eh, kehitystä meidän jäsenvaltioissamme ja joissain jäsenvaltioissa näemme, että verohallinto on yhdistynyt tullihallintoon ja näille jäsenvaltioille olisi mikään ongelma, että meillä olisi vain yksi ohjelma. Ja saattaa käydä niin, että taas joisissa jäsenvaltioissa tällainen kehitys tulee seuraamaan. Joten me olemme valmiita keskustelemaan esittelijän kanssa tästä ohjelmasta ja esittelemään kaikki meidän argumenttimme. Kiitoksia. It was interesting that the... Hyvä. Oli kiin... mielenkiintoista, että Price Waterhouse Coopers puhui itse asiassa tullikodeksista ja siitä, että IT-järjestelmien harmonisointi on hyvin tärkeää. Rouva Galbes, meillä ei valitettavasti nyt ole enää aikaa, mutta eh, ehkäpä komission jäsen voisi eh, tässä käyttää vielä muutaman minuutin ja keskustella kanssanne. Haluaisin kiittää nyt, kuten aina, tulkkeja heidän työstään tänä aamuna ja haluaisin kiittää hyvin paljon teitä siitä, että olette täällä paikalla tänään. Tämä on hyvin ajankohtainen, hyvin tärkeä mielipiteiden vaihto. Tähän liittyy hyvin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, myöskin verotuskysymyksiä laajemmin katsottuna. Me odotamme tätä työtä tulevaisuudessa ja oli hyvä, että meillä oli suosituksia PricewaterhouseCoopersin tutkimuksessa äh, liittyen äh, tuleviin toimiin. Eli kiitoksia hyvin paljon siitä, että olitte täällä tänään mukana ja tulemme tekemään tulevina kuukausina yhteistyötä. Nyt, hyvät naiset ja herrat, keskeytämme kokouksen aina kello kolmeen asti ja sitten komission jäsen Almunia tulee paikalle keskustelemaan kanssamme. Kiitoksia.